Okay, co colleagues, um, shall, shall we make a start? No niin, kollegat. Voitaisinko aloittaa? Täällä on laatua enemmän kuin määrää. Kysyisin ensin, voidaanko esityslista hyväksyä. Teillä on aikataulu nyt edessänne ja jos mitään muutosehdotuksia ei ole tai kysymyksiä, joita haluatte ottaa esiin, siirtyisin pöytäkirjan hyväksymiseen 25.–26. helmikuuta pidetystä kokouksesta, jos ei ole kommentteja tai muutoksia siihen, niin pöytäkirjat on hyväksytty. Ja sitten muutama ilmoitusasia puheenjohtajan puolesta. Halusin vain muistuttaa kollegat, että huomenna 21. päivä 9.12.30 meillä on kokoushuone muuttunut me olemme tuolta, tuolla 3C50. Salissa kokous alkaa yhdeksältä. Meillä on silloin keskustelu, taloudellinen vuoropuhelu neuroryhmän tuoreen puheenjohtajan Jedon Resselbomin kanssa. Toivottavasti nimi meni oikein. Ja sitten tuo kohta jossa Sivikular on esittelijänä. Kertoisin jäsenille, että tässä kohdassa tarkistusten käsittely, joka liittyy perustussopimukseen liittyviin ongelmiin, tämä on lykätty johonkin tulevaan kokoukseen. Sitä ei käsitellä tällä kertaa. Tässä ainoat ilmoitusasiat. Ei muita ilmoitusasioita siirrytään ensimmäiseen mietintöön. Esittelijä Kliva esittelee mietintönsä tarkistuksia taitaa olla paljon. Veropetosten, veronkierron ja verokeitaiden torjunta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, sir. Good morning to everybody. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikki. Haluaisin kiittää ensinnä kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet näitä, nämä 236 tarkistusta. Tietysti erityiset kiitos varjoisitteille, joiden kanssa olemme onnistuneet kokoustamaan viime viikolla ja keskustelemaan ensimmäistä kertaa kompromissitarkistuksista, jota on ehdotettu. Arvostan kaikkia kollegojen antamia kommentteja ja uskon, että tulemme saamaan uuden version kompromisseista ja lähetämme sitä päivän lopussa teille ja haluan tässä keskustelun yhteydessä ehkä saada jotakin selvennyksiä joihinkin tarkistuksiin ja kompromisseihin ennen kuin tämän päivitetyn uuden version teille lähetän koska asiasta on tulossa poliittisestikin tärkeä myös muissa toimielimissä. Todella haluaisin saada aikaan vahvan mietinnön, jossa selkeästi ilmaistaan parlamentin kanta. Ja mielestäni kun on 26 kompromissitarkistusta, niin tätä kautta kyllä päästään oikeaan suuntaan. Tämä on valiokunta-aloitteinen mietintö. Näin tavallaan meillä on enemmän vapautta ilmaista vaatimuksiamme ja ajatuksiamme. Kuitenkin haluaisin, että erityisesti neuvosto ottaisi meidät myös vakavissaan Tämän takia kovasti toivon, että saamme vahvan enemmistön valiokunnasta ja parlamentissa tämän asian taakse toukokuun istunnossa, jotta antaa selkeän selkeä määritelmä veroparatiiseista ja esitän selkeitä sanktioehdotuksia myös, jotka kohdistuvat näihin veroparatiiseihin. Monet tarkistukset olivat myös tämän suuntaisia. Tässä keskustelussa haluaisin erityisesti puhuttavan äh, tarkistuksista, mutta muutama sana tämänhetkisestä kompromissiehdotuksesta. Olen iloinen, että joukko tarkistuksista korostaa EUn tärkeää roolia kansainvälisesti. Meidän pitäisi antaa nämä loppupäätökset tästä mietinnöstä ei vain omille poliittisille, johd- johdollemme, mutta myös OECDlle, G20, globaalille foorumille, G8 kokouksille myös. Automaattinen tiedonvaihto Euroopassa ja haitallisten verojen poisto. Näistä täytyy tulla tällaisia perusperiaatteita myös kansainvälisissä sopimuksissa ja käytännöissä. Tässä vaiheessa voin jo nyt sanoa, että tulen laatimaan erillisen luvun, jossa käsitellään ajatukset, jotka liittyvät veropetoksiin ja veroparatiiseihin kehitysmaissa ja nimeän tämän kansainväliseksi ulottuvuudeksi, jossa käsitellään näitä kohtia ja keskustelimme tästä myös varjoistelujen kokouksessa viime viikolla. Meillä oli paljon tarkistuksia DV-valiokunnasta ja tämä on mielestäni hyvä ratkaisu ongelmaan. Mielelläni myös jatkossa keskustelen toimivaltaisista viranomaisista, jotta heillä olisi mahdollisuus toimia ja kumota pankkilupia, peruttaa pankkilupia äh, tai neuvonantajan tehtävissä voidaan erottaa ihmisiä, jos on myyty vilpillisiä tuotteita tai autettu asiakkaita kiertämään veloja tai ver- veroja tai ei ole oltu yhteistyössä veroviranomaisten kanssa. Tämä on yksi tärkeä kohta tässä mietinnössä ja tämän suuntaisia tarkistuksiakin on tehty ja tämä on saanut aika paljon tukea taakseen. Lisäksi mietintöä päivitetään myös komission ehdotuksen valossa. Se on, komissio teki uusen, uuden veron äh, rahanpesu äh, suosituksen Uh, Monet tämän, tämä on myös ratkaisevan tärkeä kohta ja komissio täydentää vielä ehdotusta ne ottaa käyttöön velvoitteen jäsenvaltioille. Niiden pitää laatia tällaisia julkisia rekistereitä yrityksistä, säätiöistä ja muista tämän tyyppistä rakenteista. Tämä sopii mielestäni varsin hyvin mietinnön henkeen. Ja vielä lopuksi olen kovin tyytyväinen uusista ajatuksista, jos teillä niitä on, kun puhutaan näistä kautta kulkumaista. Jos pyritään välttämään veroja sekä kehittyneissä kehitysmaissa, tämä on ongelma, jossa tarvitaan välitöntä toimintaa Euroopassa ja samoin kansainvälisesti ajatellen. Esimerkiksi pitää päivittää OECD-suuntaviivoja siirtohinnoista. Pitäisi tarkistaa myös tämänhetkisiä velvoitteita EUn siirtohintoja koskevissa ohje- ohjeissa. Kiittäisin vielä varjoesittelyitä ja kaikkia tarkistusten tekijöitä. Odotan teiltä nyt tässä vielä uusia kommentteja ja Ja haluan, että saamme tällaisen hyvän kompromissin linjan aikaan ja vahvan parlamentin mietinnön aiheesta. Kiitos. Uh, thank you to our... Kiitos esittelijälle. Nyt kuullaan poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä. Edustaja Pietikäinen EPP nimissä. Uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä oikein hyvästä yhteistyöstä – työmme menee mielestäni aivan oikean suuntaan. Ja kompromisseista voin tukea hyvin pitkälti sitä, mitä olemme sopineet määritelmistä ja siitä, että tehostetaan eri jäsenvaltioiden viranomaisten välistä yhteistyötä entisestään – Samoin CCCTBn käyttö on asia, jonka hyväksyn verorikokset pitäisi myös ottaa varsinaisina rikoksina huomioon direktiivissä. Tässä on vielä muita asioita. Meillä on tärkeää, että tässä käytetään kansainvälisiä määritelmiä, joita voidaan käyttää sitten tulevaisuudessa. Lähestymistapa tässä mietinnössä on hyvä. Meidän ei tulisi niinkään keskittyä toimivallan ja jäsenvaltioiden ja EUn toimielinten välillä, vaan siihen, kuinka voidaan käyttää entistä tehokkaammin nykyisiä välineitä veropetosten ja veronkierron torjuntaan. Tässä on joitakin ajatuksia, joita tulisi korostaa. Ja jos teille sopii, voisimme pyytää neuvostoa järjestämään korkean tason kokouksen veropetoksista ja aggressiivisesta verosuunnittelusta, koska tämä on todella niin merkittävä asia, että se ansaitsisi keskustelua. Vielä pari asiaa, joita haluaisin korostaa ja pyytäisin konkreettisempaa toimintaa, ovat Esimerkiksi seuraavat asiat. Voisimme sanoa, että EU voisi pyytää, että harjoitettaisiin automaattista tiedonvaihtoa eri oikeudenkäyttöalueiden välillä. On selvää, että EU ei saisi antaa suoraa tukea, rahoitustukea julkis, julkisissa hankinnoissa sellaisille tahoille, jotka on todettu syyllisiksi veropetoksiin tai rikoksiin. Mitä sitten tulee siirtohinnoitteluun? Meillä on käytössämme jo todella tehokas väline, jota tässä pitäisi korostaa. Eli ennakkohinnoittelusopimus Tähän tarvittaisiin oikeastaan vain lisävaatimus jo olemassa oleviin velvoitteisiin siirtohinnoittelusuuntaviivoihin. Tässä pitäisi nostaa maksutasoja sellaisille tahoille, jotka ovat selvästi mustilla listoilla. Eli tarvitaan oikeus perusta, jotta voidaan nähdä, missä toimia tarvitaan, missä harjoitetaan aggressiivista verosuunnittelua. Voisimme pyytää myös tarkastusta tilinpitodirektiivistä ihan sen perusteella, missä siis näiden mustelistojen perusteella, jos saamme lisää avoimuutta, aiheeseen on helpompi puuttua ensinnäkin, ja toiseksi saisimme aikaan julkista painetta näitä toimijoita kohtaan, jos selvästi tuotaisiin esiin se, kuka tekee mitä ja missä. Okay. Uh, thank you and, uh... Kiitos. Ja sitten edustaja Aikaut vihreiden nimissä. Thank you, thank you. Kiitos. Luulin, että Alde puhuisi ensin, mutta... Ai varjoesittelijä ei ole paikalla, no. Ei, puheenjohtaja, ei suinkaan nyt halua sotkea aikatauluanne. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös esittelijälle tästä mietinnöstä ja todella hyvistä keskusteluista kompromisseista. Puhun melko lyhyesti, koska olettaisin, että voimme löytää melko hyvän tasapainon ja hyvät kompromissit suurten ryhmien kesken. Aikaisempi keskustelu osoitti, miten tärkeää on puuttua koko veropetos, veronkierto, veroparatiisikysymyksiin. Tässä lähes, siis lähes kaikki olivat samalla linjoilla. Te puhutte myöhemmin, eikö niin, mutta kompromissitarkistukset todella ovat hyvässä tasapainossa suurten ryhmien kantojen – osalta. Ja olen iloinen erityisesti, kun määritellään veroparatiisit. Sanoin jo viimeksi, että lankomaalaisena tiedän, että hallitus haluaisi estää sen, että me jäämme tuon määritelmän piiriin. Ja olen melko iloinen, että tämän määritelmän kautta on selkeää, että näin on. Meidän pitää ajaa avoimuutta tässä. Joskus minua huolettaa hiukan tarkistukset, joita kollegat ovat tehneet, esimerkiksi, että poistettaisiin se, että haluamme perua pankkiluvan, jos veropetoksiin on syyllistetty. Yllättävää, jos tällaiset asiat halutaan mietinnöstä jättää pois. Samalla kun puhutaan Sveitsin pankkisalaisuudesta, jotkut tarkistukset haluat poistaa, tuon olisin kyllä yllättynyt, jos me parlamenttina ajaisimme tämän tyyppistä salailua, joka on osa ongelmaa. Lisäksi siellä on tarkistuksia, joissa otetaan pois tuo maakohtaisen raportoinnin kertomus. Tämä on tärkeää verokierron estämiseksi, joten toivon, että tällaisia tarkistuksia ei hyväksytä, vaan pidetään kiinni kompromissitarkistuksista, joista kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä. Hyvä, että näihin kompromisseihin päästiin. Yksi kysymys minulla olisi komission suuntaan, kun he ovat täällä edustettuina. Tiedämme totta kai, että jos veronkierrosta ja se sellaisesta puhutaan, niin on pari selkeää direktiiviä, jotka ovat vähän hankalia. Komissio on jo etukäteen ikään kuin viestinyt, että uudelleen tarkastelu voi olla tarpeen. Esimerkiksi korko- ja rojaltimaksuihin liittyvä direktiivi. Konkreettinen kysymys komissiolle, kuinka pitkälle olette päässeet näiden parin direktiivin uudelleen tarkastelussa. Voimmeko olettaa, että uudelleen tarkastelu tapahtuu ja koska? Muuten mielelläni käyn lopullisia keskusteluita tarkistuksista. Varmasti saamme hyvän sopimuksen aikaan. Kiitos. Kiitos edustaja Aikaut. Pyydämme komissiota käyttämään puheenvuoron myöhemmin, kun puhujat ovat puhuneet. Komissiolle jää vähän harkinta-aikaa. ECR, Nimissä, olkaa hyvä. Morning, Madam Chair. Good morning. Huomenta. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Mikä kiva sarkastinen alku tämän päivän keskustelulle. Arvostan kovasti ja olen varma, että aivan varmasti teidän perustelunne eh, tuli esille tässä ystävällisessä ympäristössä, joten nyt vastaa. Saatan ehkä hämmästyttää teitä kyllä omilla kommenteillani tänään, mutta en kovinkaan paljon. esittelijä, rova esittelijä on laatinut mietinnön, jossa puhutaan veronkierrosta, veron veropetoksista ja veroparatiisista. Minun filosofiani on johtanut minut tekemään tarkistuksia tähän tekstiin. Ensinnäkin veropetokset on arvioitu, että noin biljoona menetetään vuodessa. Se on valitettavaa menetys, todella valitettavaa, herra Eichhout. Tämä on sana, mikä saattaa hämmästyttää teitä minun suustani kuultuna ja välttämättömiin toimiin ehkä täytyykin ryhtyä, jotta voidaan reagoida. Se on tervetullutta. Tämä on minun kantani. Minä jaan Rova Gularin näkemyksen, hän ei ole täällä paikalla, joka, jossa korostetaan sitä, että täytyy välttää tulonmenetyksiä, jotka johtuvat veropetoksista, niin että näillä tuloilla voidaan vähentää veroprosentteja. Mielestäni tämä on varsin hyvä kommentti, tervehenkinen kommentti, jota voimme todella lämpimästi tukea. Ja yleisesti ottaen olen samaa mieltä jopa esittelijän kanssa, kun hän toteaa, että veropetokset voivat heikentää kansalaisten luottamusta ja uskoa veronkeruuseen. Olen tästä samaa mieltä, se on aivan totta. Veronkierto. Niin, veronkierto voidaan nähdä kahdelta kannalta – minun mielestäni. Ensinnä se on suoraa seurausta epäselvästä, vaikeasti ymmärrettävästä verosäännöstä, joihin liittyy paljon poikkeuksia liikaa. Se on hyvä maapohja veronkierrolle minun mielestäni. Ja toiseksi veronmaksajien reaktiot sen suhteen, miten rahaa, heidän rahansa jaetaan takaisin hallituksille mutta veronmaksajat eivät yksinkertaisesti ole tyytyväisiä siihen, miten hallitukset käsittelevät heidän rahojaan. Omassa tarkistuksessani korostan yhtä asiaa, jota kutsun aggressiiviseksi veronkierroksi. Se on epätervetullutta ja tuskin sellaista voimme nyt tukeakaan. Mikä oli kiintoisaa, kun luin tarkistuksia, oli, että veropetos, veronkierros on synnyttänyt vilkasta keskustelua verokilpailusta. Ja onko tällainen kilpailu tervettä vai haitallista. Minun kantani on, että mikä tahansa kilpailu on hyvä. Jopa verokilpailu on tervettä ja minä tuskin tulen tukemaan mitään sellaista, jossa toimittaisiin veroharmonisaatiota vastaan veroparatiisit. Huolimatta siitä, että minä itse olen tehnyt sellaisen tarkistuksen, jossa korostan sitä, että EU pitäisi aktiivisesti olla mukana G8, G20 tasolla ja keskustella hyvästä hallinnosta veropoliittisessa kysymyksessä. Olen silti varsin epäileväinen sen suhteen, että globaali sopimus tästä asiasta voitaisiin neuvotella ja että se voisi myös mennä läpi lähitulevaisuudessa. Sitten toinen seikka, Tämä liittyy tähän aikaisempaan koskien uutta määritelmää veroparatiisista. Minä oletan, että meidän pitäisi noudattaa OECDn määritelmää. Siellä esitetään hyvät kriteerit ja meidän ei pitäisi yrittää laatia omia, miten sanoisin, eurooppalaisia määritelmiämme veroparatiiseista. Kiitoksia. ja haluan jatkossakin jatkaa tätä keskustelua ystävällisessä hengessä. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos edustaja Sitsit. Edustaja Händel, puheenryhmä. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että ensimmäisen valiokuntakeskustelumme jälkeen työ tämän mietinnön osalta on lähtenyt hyvin rakentavaan suuntaan esittelijän toimien kautta. Se, mitä mietinnössä on ja mitä kompromisseissa on, on sellaista, että voimme laajasti sitä tukea. Ja voisin sanoa, aivan kuten vihreät jo sanoivat, että emme haluaisi lähteä näitä asioita täältä poistamaan. En usko, että tässä voi nyt olla kyseessä mikään vesittämisen strategia, vaan että meidän täytyy tällaisessa mietinnössä komissiolle selvästi sanoa, mitkä ovat meidän ehdotuksiamme ja pohdintojamme, jotta tätä epätyydyttävää tilannetta voitaisiin muuttaa. Liittyen siihen, mitä edellinen puhuja sanoi, meillä oli jo mukava tilaisuus keskustella aika kivasti tästä kysymyksestä. Jos vältetään verojen maksua biljoonan verran Euroopassa tämä on. Ja sanotaan, että tämä on harmillista, niin kyllä tämä on aika heikko muotoilu. Se, mitä tässä tapahtuu, on todella rikollista ja siis yhteiskunnan taakaksi. Ja kyllä meidän tässä jotakin pitää tehdä. Eikä ole myöskään niin, että markkinat sääntelevät kaikkea ei ainoastaan kriisin aikana, vaan myös muina aikoina on nähty, että on yritetty lähteä, lähteä uudelleen sääntelemään ja näin paikkaamaan entisiä vikoja. Sanotaan, että vahvat joutuvat kantamaan suuremman taakan kuin heikot. Olen myös sitä mieltä, että kilpailu on hyvä, ei ole hyvä asia. Erityisesti ei verojen osalta, koska näemme, mihin tällainen verokilpailu kaikkialla Euroopassa johtaa. Se näkyy kaikkialla. Siitä ei ole haittaa pelkästään yhteiskunnan heikoille, vaan myös jäsenvaltioiden infrastruktuureille. Ja siksi on hyvä, että mietinnössä todella tehdään selväksi, mistä tässä on oltava kyse. Jokainen jäsenvaltio tarvitsee toimivan verojärjestelmän niin, että kaikki siihen osallistuvat ja tehdään selväksi, että veropetoksiin syyllistyvät tai veronkiertoa harjoittavat todella toimivat rikollisesti. Tämä täytyy tässä selväksi, selvästi sanoa. Nyt olen toiveikas siitä, että työt menevät jatkossakin hyvään suuntaan. Ja mitä tulee veroparatiisi kriteereihin, niin uskon, että niihinkin voidaan nyt hyvin puuttua. OECDn luettelo on hyvä, mutta kyllähän kaikkea voidaan parantaa entisestään. Kiitos. Okay, and Mr. Tero, on behalf of the EF... EFDn ryhmän nimissä edustaja Terha. Thank you, Madam Chair. Kiitos. Puheenjohtaja puhuu Suomea. Suhtaudun yhä pohjimmiltaan hyvin myönteisesti tähän raporttiin. Se on tärkeä, tärkeä raportti. Veropetokset ja veronkierto ovat hyvin kielteisiä asioita ja veronmaksu on tietenkin koko järjestäytyneen sivistyneen yhteiskunnan pohja. Silti on pidettävä kirkkaana mielessä, mihin tällä raportilla pyrimme ja mihin nimenomaan veronkiertoa ja veropetoksia vastustaessamme pyrimme. Korostan siis muutamaa muutosesitysteni periaatetta, jotka toivottavasti vielä pääsevät sitten mukaan kompromisseihinkin. Keskeistä ei ole yhdenmukaistaa verotusjärjestelmiä, vaan nimenomaan saada kaikki tahot noudattamaan olemassa olevia sääntöjä. Veropolitiikka on säilytettävä siis jäsenmailla. Myöskään tarkoitus ei ole julkisen sektorin paisuttaminen tietenkään, vaikka uusia verotuloja saadaan mieluummin veroasteen laskeminen. Ja kolmannekseen, vaikka verokierto on kielteistä, verokilpailu sinänsä on jatkossakin oltava sallittua. Vain veropetosten vähentäminen on nyt tarkoituksena, ei niinkään koko verojärjestelmän muuttaminen. Kiitos. Thank you very much. I have other... Paljon kiitoksia. Edustaja Lölling. Euh, oui, euh, merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on myös muutamia tarkistuksia. En tiedä vielä, onko ne otettu huomioon, koska, kom, koska minulla ei ole niitä kompromissitarkistuksia. Myöskään emme ole vielä ehtineet puhua ryhmässämme kompromissitarkistuksista. Olen itse tehnyt joitain tarkistuksia, koska olen sitä mieltä, täytyy olla selvä sanainen. Minä jaan, kuten kaikki muutkin, sen ajatuksen, että jokainen kansalainen, jokainen yritys on velvollinen maksamaan lain, määräämiä, lain määräämät verot. Olen myös täysin tietoinen siitä, että rahoitusalan kriisi, jota olemme edelleen läpikäymässä, joka on suinkaan loppumassa, tekee vielä sietämättömämmäksi ajatuksen veropetoksista. Ja mitä nyt tähän asti olen asiasta kuullut, huomaan, että tavoitteista ei olla eri mieltä, mutta keskustelu liittyy pikemminkin tapaan, jolla tähän päästään. Ja olen sitä mieltä, että jotta pystymme edistymään, meidän todellakin kannattaisi perustaa toimintaa todistetuille faktoille ilman, että näin tällaisia suuria lukuja heitellään. Pitäisi tukeutua kokemukseen, eikä vain heitellä tällaisia mm, iskulauseita. Edelleenkin olen sitä mieltä, että on täysin mahdollista sovittaa yhteen yksityisen sektorin suojelu ja verojen maksu Tämä on varsin yksinkertainen metodi. Tässä on kyseessä lähdevero, joka on yksinkertainen tehokas järjestelmä. Direktiivi, direktiiviä säästöstä pitäisi parantaa ja jos veropohja olisi laajempi, silloin ei enää olisi mahdollista kiertää veroja niin kuin tällä hetkellä on tilanne. Mutta sitten sanoa, että pankkisalaisuus ja veronmaksu ovat ristiriidassa, niin mielestäni tämä ei ole totta. Voin tässä samalla todeta esimerkiksi, että Saksa – E, e, toimii, haluaa vastustaa automaattista tietojenvaihtoa vastaan EU-valtioiden kesken. Puhuu tässä säästöjen verottamisesta. Ja tämä liittyy tähän lähdeveroon, koska tämä yksin, järjestelmä on yksinkertainen ja tehokas. Mielestäni on todella outoa, koska meillä kuitenkin on yhtenäismarkkinat ja silti rinnakkain on käytössä kaksi erilaista järjestelmää. Toinen koskee saksalaisia Saksassa ja toinen koskee saksalaisia Saksan ulkopuolella. Mielestäni tämä on aika hurja ristiriita ja voisin jopa väittää, että tässä on kyse syrjinnästä. Sitten vielä yksi kohta, jota mielestäni kannattaa korostaa, on verojen hyväksyntä. Voidaan pahoitella tätä tai ei, mutta se on tosiasia, että tietystä kynnyksestä, psykologisesta veroasteesta ylöspäin kansalaiset eivät enää ole samaa mieltä ja tuntevat, että heitä ryöstetään. Ja silloin, kun he tuntevat, että heitä hyväksi käytetään, heillä on sitten taipumuksena joko huijata tai lähteä muualle suotuisimpiin olosuhteisiin. Nämä intohimoiset keskustelut, joita nyt käydään esimerkiksi Ranskassa, niin siinä minua hämmästyttää se seikka, että tätä ongelmaa ei ole tarpeeksi selvästi esitelty, koska kansalaisen pitää antaa valtiolle 75-80 prosenttia, jopa 100 prosenttia siitä, minkä ansaitsee. Jos ynnätään kaikki verot, niin eihän tällainen aiheuta mitään muuta kuin kiukkua. Poliitikkojen mielestäni kannattaisi ottaa tällainen huomioon eikä alkaa tällaista no, noita jahtia, joka vain köyhdyttää omaa maata. Ja vielä yksi viimeinen kommentti. Mielestäni tämä valiokunta voisi toimia hyödyllisesti, jos se toimisi tie- todennettuihin kiistattomien faktojen pohjalta. Haluaisin pyytää esittelijältä, että hän ei käyttäisi liikaa tällaisia helppoja iskulauseita, koska Uskon, että me voimme keskustella ja meidän pitäisikin keskustella ja neuvotella ilman, että eh, käytämme tällaisia aggressiivisia termejä heitellen niitä toisiamme päin. Ja uskon, että eh, tiedän, että oman ryhmän jäsenet ovat tehneet tarkistuksia. Toivottavasti saamme niitä mukaan sitten kompromisseihin. Ja kun sitten mennään näistä keskustelemaan, niin voin kertoa, hyväksynkö niitä vai en. Okay, we'd ask the... Selvä. Nyt pyytäisimme komissiota vastaamaan edustaja Aikautin kysymykseen. Retsilendal, olkaa hyvä. Thank you very much. Perhaps first... Paljon kiitoksia. Ensin ehkä kiittäisin Ekon valiokuntaa ja esittelijää tehdystä työstä ja siitä, että tuette toimintaohjelmaamme ja suosituksia, joita olemme tehneet joulukuussa. Teidän tukeanne arvostamme kovasti. Ehkä vastaisin edustaja Aikhautin kysymyksen aikatauluun, joka liittyy direktiivien uudelleen tarkasteluun. Korkean rojaltien osalta esimerkiksi tämä on yksi toimintasuunnitelman toimista – 6. joulukuuta tämä toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja nyt on suunniteltu, että uudelleen tarkastelu toteutuu tänä vuonna. Toivoisin, että uudelleen tarkastelu saataisiin tämän vuoden syksyyn mennessä toteutettu. Ja tietenkin tavoitteena on se, että kun on ehdotettu yleisiä väärinkäytöksen vastaisia sääntöjä kahdessa suosituksessa, haluaisimme arvioida sitä, miten pitkälle – nykydirektiivit ovat edelleen sopivia tämän kysymyksen kannalta. Eli tämä olisi uudelleen tarkastelun tärkeä seikka. Lisäksi There is an additional specific concern, um, um Emo- ja tytäryhtiön direktiiviin liittyvä kysymys. Tämä hybridikysymys tulee siinä esiin. Toivon, että uudelleen tarkastelun yhteydessä se voidaan hoitaa. Mitä aikataulun tulee Toivoisimme, että uudelleen tarkastelu saataisiin päätökseen. Ja jos uudelleen tarkastelu osoittaa, että tarkistuksia ja muutoksia on tehtävä, toivomme, että esitys voidaan tehdä tämän vuoden loka- tai marraskuussa. Yleisesti ottaen, kun minulla on nyt puheenvuoro, pidän tärkeänä sitä, että painotetaan sitä, että on tarkkaan pohdittava sitä, miten veroparatiisikysymykseen voidaan – suosituksen mukaan puuttua. Ensin määritelmän osalta, mikä on veroparatiisi. Meillä on mielestäni melko selkeät kriteerit, ei ainoastaan oecd kriteereiden pohjalta, vaan myös omien pohjalta, jota käytetään omiin jäsenvaltioihin käytännössääntöjen osalta yritysverotuksen yhteydessä. Lisäksi tarkkaan pohdimme mahdollisia toimia, joihin voitaisiin lyhtyä, jotta kannustettaisiin maita noudattamaan hyvää hallintotapaa, joka mielestämme on sopiva. Ja samoin mitä tehdään, jos näin ei tapahdu, jos hyvää hallintotapaa ei noudateta. Että ehdotettaisiin toimia, joihin jäsenvaltiot voisivat ryhtyä kannustaakseen veroparatiisia muuttamaan lähestymistapaansa. Eli hyvin tarkkaan pohdimme sitä, mitä suosituksissa hyväksyttiin. Ja totta kai pidämme edelleen ehdotuksistamme kiinni. Ja haluaisin sanoa, että suosituksia tehdessämme katsoimme hyvin selkeästi toimivaltaa EUn ja toisaalta jäsenvaltioiden osalta tässä kysymyksessä. Eli suosituksissa tehty ehdotus mielestämme oli sopiva ja noudatteli sitä, mitä me voimme ehdottaa tällaisten suositusten yhteydessä. Mielellämme toki selitämme parlamentille vielä syitä sille, miksi teimme näitä joitain ehdotuksia, miksi emme ehdottaneet niitä toimia, joita parlamentti nyt ehdottaa. Koska jotkut näistä ajatuksista todella olivat tutkimuksen kohteena, kun valmistelimme omia suosituksiamme. Mutta eri syistä niistä luovuttiin. Joten pitäisimme hyvänä mahdollisuutta selittää vähän ajatteluamme joka löytyy näiden valintojen takaa. Kun päätimme näistä suosituksista ja toimintasuunnitelmasta, päätän ehkä puheenvuoroni tähän. Kiitos. Um, Mr. Eichhout, that's... Edustaja Eichhout, tyydyttikö tämä vastaus? Kyllä, hyvä, kiitos. Voimme siis palata esittelijän pakeille, esittelijä mm, loppupuheenvuoro ehkä. Ja ajatukset siitä, miten tästä edetään. Kiitos. Very much. The estimation of one Kiitoksia. Yksi biljoona, yksi euroa menetetään veropetosten ja kiertojen kautta. Tämä tuli tutkimuksesta, jonka oli tilannut herra Murphy. Se oli joku riippumaton taho, laati tämän tutkimuksen. Näitä lukuja käyttää myös Euroopan komissio. On vaikea tietysti arvioida tätä aihetta. Se on lähes mahdotonta, mutta tällainen tutkimus eri riippumassa taholta on, ja siksi päätin käyttää näitä lukuja tässä mietinnössä. Mitä tulee määritelmiin? Herra Strecek. Päätin varjo esittelen kokouksessa pitää kiinni päämääritelmistä koskien veropetosta, veron kiertoa, veron välttämisestä aggressiivista verosuunnittelua. Ymmärrän kyllä ajatuksenne aggressiivista veron kierrosta, mutta kuitenkin sitten päätettiin käyttää näitä määritelmiä tässä mietinnössä, mutta voimme kyllä keskustella tästä vielä jatkossa toisella neuvottelukierroksella kompromisseista. Niin kuin aamulla lupasin, tulen lähettämään toisen version kompromisseista viimeistään huomisaamuun mennessä. Te olette mukana jo monissa tarkistuksissa. Olen samaa mieltä joistakin ajatuksista, mutta en kaikista. Tota, tämä tulee selväksi. Mitä tulee sitten veroparatiisin määritelmän ja oecd määritelmään, minä tuen täysin oecd määritelmää, mutta tosiasia on, että määritelmä hiukan tavallaan tyhjä. Siksi parlamentti Ekon valiokunnassa voi mennä askeleen pidemmälle tässä määritelmässä, ainakin yrittää vaikuttaa eurooppalaisittain tähän määritelmään. Haluaisin pyytää anteeksi varjoesittelijöiltäni. Niin siellä meillä oli todellakin kaikkein vähiten aikaa keskustella määritelmistä ja seuraamuksista, jos on joutunut veroparatiisien mustalle listalle mutta suurin osa määr... on samansuuntaisia. Sanktiot ja määritelmät ovat todella samassa kuin tarkistuksessakin on asia ilmaistu. Mitä tulee pankkilupien peruuttamiseen, tämä oli yksi vahva asia mietinnössä ja puolustan tätä kovasti. Joitakin tarkistuksia joitain tarkistuksia oli, joissa haluttiin poistaa tämä pankkiluvan epääminen tai peruuttaminen, mutta yleensä kyllä tätä ajatusta tuettiin. Verotus tietysti kuuluu jäsenvaltioille mutta johtuen tästä biljoonan euron menetyksestä joka vuosi minä päätin yrittää mennä hiukan pidemmälle. Ja niin kuin sanoin, voimme tässä valinnassa näin toimia vielä. Tässä mietinnössä voimme näin toimia. Ehkä voimme vielä neuvotella komission ja neuvoston kanssa. Ainakin me, jos meillä on hyvä mietintö ja hyvä määritelmän, niin me voimme ainakin täällä parlamentissa mennä yhden askeleen eteenpäin. Mutta miksi siksi pidän kiinni näistä kohdista mietinnössä, jotka menet pidemmälle. Mielestäni tämä mietintö voi olla hyvä mietintö kompromissien jälkeenkin. Suuri enemmistö tarkistuksista on samansuuntaisia ja tavallaan nämä tarkistukset jo antanut, ovat antaneet minulle tukea laatia tällainen voimakas teksti asiasta. Rova Lyling, varmistan, että hän saa toisen version kompromisseista tänä iltana tai huomisaamuna. Siinä kaikki muuta tänään. Kiitos. Well, thank you very much to our... Oikein paljon kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille myös. Muistuttaisin kollegoita siitä, että 24. päivä huhtikuuta on tarkoitus äänestää ja täysistunnossa sitten toukokuun täysistunnossa vuonna 2013. Näin saatiin päätöksen keskustelu näistä aiheista. Olemme vähän etuajassa. En halua aloittaa seuraavan kohdan käsittelyä, koska tarkoitus on aloittaa kello 9.55 ja huomaan, ei täällä ole varjoesittelijöistä ketään, joten viiden minuutin tauko, mutta älkää nyt karatko kuitenkaan, vaan palatkaa tänne vielä, jos poistutte salista, pyydän.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

Hyvät kollegat, voisinko pyytää teitä istuutumaan, niin lähdetään liikkeelle. Haluaisin pitää aikataulusta kiinni, koska joskus joidenkin kysymysten kanssa käy niin, että menetetään sitten, tai kuluu paljon aikaa ja jäämme aikataulusta jälkeen. But this Okay. <laughs> No, no, okay. Yeah, well, so we won't going to need that, problem, will we? Tämä on siis minun mietintöni ja olen myös puheenjohtajana, joten hoidan nyt kahta tehtävää samalla. to look at, uh... Kollegat, toivottavasti teillä on ollut mahdollisuus tutustua tähän mietintöön. Alustavassa puheenvuorossani pyrin vähän selvittämään lähestymistapaa sitä periaatetta, jota haluan soveltaa tähän pankkiin pankkialan rakenteiden uudistamiskysymykseen. Halusin sanoa oikeastaan, että kun kyse on valiokunta mietinnöstä, niin minulla on rajalliset mahdollisuudet. En voi ehdotuksia kirjoitella loputtomiin, eikä se ehkä paikallaan olisi kuitenkaan. Nyt pitäisi olla paljon mahdollisuuksia varjoesittelijöillä ja muilla valiokunnan jäsenillä tuoda esiin omia ehdotuksiaan ja ajatuksiaan. Halusin vain sanoa, että Komission jäsen Barnierin kanssa pidimme hyvän kokouksen viime viikolla. Hän on todella sitoutunut ehdotuksiin niiden esittämiseen tämän vuoden heinäkuussa. Ja mielelläni haluaisin, että tiedän, mitä me haluamme sanoa. Hän voi sitten ottaa valiokunnan ja parlamentin kannat huomioon, joten hän on todella laajaa keskustelua tästä aiheesta. Joten ihan lyhyesti nyt muistuttelen mieleen omaa lähestymistapaani, koska haluan antaa enemmän aikaa varjoesittelijöille – enkä joutua rajoittamaan teidän puheaikaan. Ja tietenkin komissiokin on täällä edustettuna. Kuten kaikki tiedätte, viime vuoden helmikuussa vuonna 2012 komissio asetti tämän korkean tason asiantuntijaryhmän, jonka ajoituksena oli tietenkin katsoa, tarvitaanko EUn pankkialan rakenteiden lisäuudistuksia. Erityisesti katsottiin sitä, vähentäisikö tämä pankkikriisien mahdollisuutta ja mahdollistaisiko se toiminnan myös tulevaisuudessa niin, että voidaan vähittäisasiakkaista huolehtia. Tästä mietinnöstä näette, että pidin hyvänä korkean tason asiantuntijaryhmän raporttia ja kuten mekin olemme todenneet muun lainsäädäntötyön yhteydessä – riskejä otettiin liikaa, se oli ihan selvää, ei ollut riittävän tiukkoja pääomavaatimuksia ja kaiken kaikkiaan pankkialan rakenteet ovat liian monimutkaisia. Tämä kaikki löytyy pankki- ja rahoituskriisin takaa. Vaikka nyt lainsäädäntötyössä pyritään puuttumaan näihin ongelmiin, niin korkean tason ryhmä oli sitä mieltä, että lisäuudistukset ovat tarpeen ja he tekivät ehdotuksen niin, että pitäisi erotella riskialttiimmat pankkitoiminnat talletuspankkitoiminnasta pankkiryhmien sisällä. Perusteluina on se, että sosiaalisesti kaikkein tärkein osa on kestävä ja se erotetaan korkean riskin toiminnasta ja tietenkin rajoitetaan mahdollisuutta, että veronmaksajat joutuvat pelastamaan pankkeja tai ehkä tallettajat joutuvat pelastamaan pankkia, kuten Kyproksella nähdään nyt. Tuo erottelu olisi meidän mukaansa tärkein, helpoin tapa saada yksinkertaisempi rakenne ja huolehtia helpommin valvonnasta ja myöskin elvytys- ja kriisiratkaisusuunnitelmista. Mitä tahansa me tuemme, niin sen pitää voida tuoda lisää vakautta kriisin aikoina. Pitää vähentää kustannuksia, joita tulee julkiselle taholle tästä. Pankkialan uudistuksen pitää myös luoda vakaa, tehokas pankkiala, joka palvelee reaalitaloutta, kuluttajia ja luo riittävästi luotonantomahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille, koska nyt enemmän näemme, että tällä alalla on puutteita, että yritykset eivät saa riittävästi rahoitusta – jotta voisivat olla mukana vaikuttamassa talouden kasvuun. Alun perin sanoin, että halusin esittää perusperiaatteita siitä, miten voidaan vähentää monimutkaisuutta, vähän miten voidaan vahvistaa kilpailua, miten voitaisiin rajoittaa tuota yhteyttä talletuspankkitoiminnan ja riskialttiimman toiminnan välillä, miten voidaan huolehtia kunnollisesta yritysten hallinnoinnista. Pitää olla kunnollinen vastuullinen palkka- ja palkkiojärjestelmä, koska pankkialan palkkiojärjestelmä on suosinut turhaa riskinottoa. Meidän pitää tukea elvytys- ja kriisiratkaisusuunnitelmia ja saada luottoa reaalitalouteen. Tämä on välttämätöntä ainoastaan tämän uudistuksen yhteydessä, mutta myös, jotta voidaan muuttaa koko pankkikulttuuria. Monet argumentoivat, että kulttuurin juuri pitää muuttua – ja tämä uudistus on tietenkin osa tuota prosessia. Halusin vain sanoa, koska mielestäni on tärkeää ottaa esiin se, että kun katsotaan joitain näitä komission esittämiä tulostaulukoita yksi joulukuussa 2012 osoittaa, että kuluttajien luottamus EUn pankkisektoriin on alhaisemmalla tasollaan koskaan. Eli siksi meidän pitää katsoa tätä korkean tason asiantuntijaryhmän raporttia, joka luo pohjan uudistuksille. Ja jos sitten siirtyisin joihinkin rakenteisiin, joita tässä on, toivon, että kollegat voivat tehdä tarkistuksia ja parannuksia. Halusin kiinnittää kollegoiden huomion kohtaan, joka oli Liikasen raportissa ja jonka esitän omassa mietinnössäni myös, on se, että me teemme työtä siltä pohjalta, että meidän pankkisektorimme on kovin keskitettyä. 14 eurooppalaista pankkiryhmää. Nämä ovat tällaisia tärkeitä rahoitusinstituutioita. 15 pankkia omistaa 43 prosenttia markkinoista ja edustavat 150 prosenttia EUn BKTstä. Joissain jäsenvaltioissa nämä tasot ovat vielä suurempia – ja tämä määrä on kolminkertaitunut vuodesta 2000. Kyproksen kriisissä nähdään, että IMFn arvioiden mukaan siellä eli 835 prosenttia Kyproksen BKTstä arvioiden mukaan, eli too big to fail, eli liian suuri kaatuakseen ongelma tässä on selkeästi esillä. Halusin tuoda esiin sen, että uudistusta tarvitaan tällä alalla, koska – näin olemme jatkuvasti tilanteessa, jossa tallettajat eivät luota pankkeihin. Ja haluaisin uskoa, että perustavalaatua olevien uudistusten jälkeen voitaisiin päästä sellaiseen tilanteeseen, että jonkun mukaan sanottiin, että kuluttajien pitäisi luottaa pankkeihin yhtä paljon kuin lääkäreihinsä. Tämä on tärkeä, kun ajatellaan pankkijärjestelmän terveyttä. Doctor, so that's the point, isn't it? Kylläkään joihinkin lääkäreihin voi luottaa, näin ajattelisin joillain tapaa pankkialalla on enemmän epäonnistuttu kuin suoriuduttu, näin sanoisin. Joten näin halusin sanoa, että olen esittellyt nyt vähän perusperiaatteita rakenteen uudistuksessa. Jos katsotaan uudistuksen osatekijöitä, niin keskeisin keskustelun kohta, ja varmasti kollegat haluavat tähän keskittyä kommenteisiin, on juuri tämä erottelukysymys. Eli miten erotetaan oikeudelliset yksiköt ei niin, että erotellaan ihan erottelun takia, vaan mitä halutaan saada aikaan tämän erottelun takaa. Me haluamme saada sen aikaiseksi, että pankkitoiminta ei keskeyty. Miksi pankit nyt suljettiin Kyproksella torstaihin asti? Siksi, että on hyvin selkeä, on hankala erotella vähittäistoiminta sijoitustoiminnasta ja siksi yhtenä tavoitteena on se, että pankki voi toimia, vaikka koska järjestelmässä on kriisi. Jälleen kerran, jos katsotaan nyt ajankohtaisia kysymyksiä, niin esimerkiksi talonomistajat eivät pysty myymään kotejaan, joissa pankkiautomaateissa ei ole enää käteistä, pankit suljetaan, koska ei haluta, että sieltä vedetään kaikki rahat. Tämä on selkeä osoitus siitä, että pankkisektori on epäterve ja kestämättömässä tilanteessa. Se on pian maksukyvyttömyyden tila ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita pyrimme välttämään erityisesti tallettajien osalta. Tästä syystä mielestäni oikeudellinen erottelu, kuten komissiokin on sanonut, on paras tapa tässä edetä. Tämä tarkoittaisi sitä, että rahoitus tulee eri tavalla vähittäistoimintaan kuin sijoitustoimintaan. Tämä tarkoittaisi, että on tietyt rajat sille, miten pitkälti molemmat osat voivat olla riippuvaisia toisistaan, eikä pitäisi olla oikeudellista perustaa siirtää pääomaa edes takaisin ryhmien välillä erityisesti, jotta tuettaisiin tällaisia riskialttiimpia toimia. Meidän mielestämme EKPn ehdotukset pitäisi ottaa huomioon. Pitäisi olla selkeät kriteerit, joita voidaan valvoa. Systeeminen riski pitäisi ottaa huomioon sekä vähittäiskaupan ja sijoitustoiminnan osalta, jotta on riittävät pääomapuskurit ja vaatimukset jokaisen yksikön osalta. Sitten pankin yritysten johto ja hallinto korkean tason asiantuntijaryhmässä puhuttiin siitä, että pitäisi olla paremmat hallinto- ja valvontajärjestelmät, riskinhallintasuunnitelmat, kunnolliset kannustinjärjestelmät – Riskit pitää selkeästi osoittaa ja kunnolliset sanktiot, jos sääntöjä ei noudatettava. Vuonna 2011 jo äänestettiin parlamentissa päätöslauselmasta, joka liittyi rahoituslaitosten hallinnointiin. Ja pyydän, että komissio katsoo 11.5.2011 päivättyä päätöslauselmaa erittäin tarkkaan. Pyytäisin komissiota huolehtimaan siitä, että saadaan molemmille osioille riippumattomat päättäjät, hallintoneuvoston jäsenet molemmin puolin myös ja eri raportointivaatimukset ja mekanismit molemmille osioille. Ehkä yhteenvedonomaisesti sanoisin, että me haluamme katsoa palkkio- ja palkkajärjestelmiä, haluamme jatkaa uudistuksia, joita CRD 3 ja 4 tehtiin pääomavaatimusten osalta, jotta nähdään, että pankki pankkien palkiojärjestelmä tukee kestävyyttä pidemmällä aikavälillä ja erityisesti palkan vaihtuvan osan pitää olla pitkällä aikavälillä jopa eläkeikään mennessä. Haluamme, että komissio myös huolehtii siitä, että palkkia palkkiojärjestelmässä priorisoitaisiin muita välineitä, ei käteistä välttämättä, vaan esimerkiksi osakkeita. Jälleen kerran haluaisimme huolehtia siitä, että palkka- ja palkkiojärjestelmä heijastelee kaikilla tasoilla sitä, mitä on suoritettu saatu aikaiseksi. Otetaan huomioon kuluttajan tarpeet pitkällä aikavälillä rahoitusvakaus, eikä niinkään se, että ajetaan takaa lyhyellä aikavälillä voitto. Jos katsotaan sanktioita, meidän pitää saada sanktiot, jotka ovat suhteelliset, mutta toimivat sekä oikeudellisille että luonnollisille henkilöille – ja sanktiotasojen ilmoittaminen, sitä tiedottaminen on välttämätöntä, jos halutaan todella olla kannustamatta ihmisiä väärin toimimaan. Ja meillä pitää olla mahdollisuus tarpeen mukaan, jos kriisitilanne syntyy, jos ollaan lähellä kaatumista, niin voidaan tehdä sellainen erottelu kokonaan viranomaisten puolelta. Niin, että olla samassa pankkiryhmässä jatkuvasti. Tämä liittyy siis selvitys- ja kriisiratkaisusuunnitelmiin ja niiden toteutumiseen. Yksi asia, jonka halusin ottaa esiin, kun sanoin, että mielestäni ei ole tervettä se, että pankit tietyssä maassa ovat 835 prosenttia kyseisen maan BKTstä, niin me tarvitsemme – pankkisektorille kilpailua pidemmällä aikavälillä. Jos haluamme hyvin toimivan pankkisektorin, niin meidän on voitava tarjota erilaisia pankkipalveluita, joten meidän pitäisi argumentoida, kuten olen tässä argumentoinut, monimuotoisuutta pankkisektorille, jotta saataisiin pankkeja, jotka ovat kiinnostuneempia ottamaan huomioon kuluttajien tarpeet, osuuspankki, säästöpankki ja tällainen vertaisten kesken tarjottava laina. Tämä on hyvin uusi Tapa erityisesti kohdistuu pk-yrityksiin ja haluaisin katsoa sitä, miten voisimme tukea tämän tyyppistä lainanantoa ja miten voitaisiin huolehtia tällaisten toimien lupamenettelyistä. Näin saadaan hyvä vaihtoehto pk-yrityksille saada rahoitusta. Ja jälleen kerran Siksi olen pyytänyt, että jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että heidän valvontaviranomaisillaan on mahdollisuus huolehtia siitä, että kunnon kilpailu toteutuu pankkisektorilla. Toinen asia, joka on kuluttajien osalta hyvin hankala, tähän on kiinnitetty meidän huomiomme, on se tarve, että pitää helpottaa sitä, että kuluttaja vaihtaa pankista toiseen. Tämä helpottaisi kilpailua, jos asiakas on sitä mieltä, että tili on helposti siirrettävissä, siirrettävissä pankista toiseen, jotta saataisiin pahemmat väitöspankkipalvelut. Pitäisi siis poistaa esteet myös niille, jotka uusina haluavat pankkisektorille. Samalla myöskin, miten päästään markkinoilta, jos on tarpeen. Ja minusta tuntuu, että meillä on tässä paljon työsarkaa. Olen sanonut, että tämä on tärkeä tämä on kysymys, josta keskustelin hyvin läheisesti komission ja sen banierin kanssa. Toisaalta pyrimme huolehtimaan siitä, että toimimme sisämarkkinoilla, koska meillä on rajat ylittävää toimintaa kautta EUn 27 jäsenvaltion pankkisektorilla. Kuitenkin meidän on kunnioitettava sitä tosiasiaa, että pankkisektori on hyvin monimuotoinen. Meidän on kunnioitettava tämä, tätä monimuotoisuutta. Jäsenvaltioiden on voitava myöskin pitää kiinni omista pankkijärjestelmistään. Päätän puheenvuoroni tähän. Mielelläni kuulen kommentteja varjoesittelyitä ja muilta valikunnan kollegoilta. Kiitos. Puheenjohtaja, kun olen tutustunut erikielisiin versioihin ja tein ja e, tästä asiasta, mutta teidän mietintönne on vain englanniksi, joten on tosi vaikea nyt käydä asiasta keskustelua. Se on italiaksi, englanniksi, enkä tiedä mitä kieltä tämä edes onkaan. Haluaisin selvityksen, sel, selityksen, miksi estyslistalla on tällainen mietintö, jos versio on vain englanninkielinen. Okei, okay, so, Madam Lulling. Edustaja Lulling, tätä keskustelua oikeastaan jo käytiin, ette ollut silloin paikalla. Me päätimme, että keskustelisimme – alkuperäisen tekstin pohjalta, kieliversion pohjalta. Sitten syntyi sellainen tilanne parlamentin yksiköiden kanssa, että sieltä tehtiin tarkistuksia eri kielillä. Siksi on siellä tarkistuksia eri kielillä. Se ei ole minun vastuullani vaan tämä liittyy niihin järjestelmiin, joiden mukaan tarkistuksia otetaan vastaan. Kollegat ja varjoesittelijät olivat sitä mieltä, että alkuperäistä keskustelua varten keskustelu käydään tämän esillä olevan tekstin pohjalta. Tämä ei tietenkään estä lisäkeskusteluita sitten, kun nämä tekstit ovat kaikkina kieliversioina käytössä. En halua poistaa, edustaja Lylin, teidän demokraattista oikeuttanne osallistua keskusteluun – Joten jos voisin nyt pyytää hiukan ymmärrystä, koska komissiolta, komission puolelta pyydettiin, että meidän kantamme saataisiin ennen kuin sieltä tulee ehdotuksia kesällä rajoittamatta nyt jäsenten oikeutta osallistua tähän demokraattiseen keskusteluun. Koses. Puheenjohtaja, puhun nyt puheenjohtajan roolissa teille. Haluaisin tukea sitä, mitä Rova Lyling sanoi. Tämä kielijärjestelmä tulee tällaiseksi jyräksi. Englanti jyrätään kaikkialle ja tämä estää demokraattisen keskustelun käymisen. Esitän kysymyksen, meitä kansalaiset kiinnostavat. Ja on hyvä, että kansalaiset ymmärtävät, jos he ovat nettisivuilla, niin heillä se löytyy vain yksi kieli. Voitteko uskoa, että tällä tavalla Eurooppaa voidaan myydä? Tiedän, että on enemmän ihmisiä, jotka sanovat, että näin säästetään, jos puhutaan vain yhtä kieltä. Se on helpompaa. Ei. Tähän liittyy monimuotoisuus, mutta jos tämä ei enää kiinnosta, niin minä kyllä lopetan koko homman. Niin, kyllä. Kiitos edustaja Goses. Minä otan tämän viestin ja vien sen edelleen puheenjohtajalle ja sihteeristölle, jotta tällainen tilanne ei tule jälleen esiin. Kaikki kieliversiot saadaan viikon loppuun mennessä. Me käymme nyt alustavaa keskustelua tämän mietinnön pohjalta. Toivon, että teillä voi kuitenkin olla kantoja näistä kysymyksistä, koska jäsenillä varmasti on pankkialan uudistukseen liittyviä kantoja olemassa riippumatta minun mietinnöstäni. Haluaisin kuulla nämä kannat vaikka ne eivät ole suoraan oikaisuja tai tarkistuksia tähän mietintöluonnokseen. Lähdetään keskusteluun ja otamme huomioon totta kai edustajien Öling ja Oses kannat. Very much and I... Kiitoksia. Haluaisin todella tukea sitä, mitä Goses ja Lilling sanoivat liittyen käännöksiin. On todella tärkeää, kuten sanoitte, että etenemme pikaisella aikataululla tämän mietinnön osalta, koska meidän pitää pystyä vaikuttamaan komission lainsäädäntöehdotukseen. Mutta toisaalta, kun tiedetään, että näin on, niin meidän pitäisi myös pyytää parlamentin yksiköitä tekemään työtä pikaisesti niin, että saisimme kieliversiot, koska tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Joten pyytäisin teitä välittämään viestin tästäkin eteenpäin. Sitten itse asiaan. Tärkeä kysymys, jonka otatte esiin mietinnössänne, on tietysti se, tarvitaanko tiettyä erottelua pankkien eri toimintojen välillä EU:ssa ja tarvitaanko lainsäädäntöä näistä kysymyksistä. kun tarkastelen ja katson meneillään olevia uudistuksia ja lainsäädäntöä, jota on hyväksytty esimerkiksi MIFID, EMIR, CD, CRD, kriisin ratkaisu, CD ja muut kysymykset, niin mielestäni on tärkeää, että katsomme edelleen liikasen raporttia, liikasen mietin tai lähestymistapaa että saamme selkeän kuvan mahdollisista lisäuudistuksista, rakente- rakenteellisista uudistuksista, joita nykylainsäädännön uudistusten lisäksi tarvitaan. Olisi myös tärkeää, että meillä olisi tietyt oikeudelliset puitteet. Tarvitsemme oikeusvarmuutta ja asia, johon pitää puuttua tässä mietinnössä entistä enemmän on, että tarvitsemme lisää ohjeita valvojille, valvojatahoille, EBAlle. E ja täytyy katsoa, mikä rooli tällaisella valvojataholla on oikeudellisessa puitteissa, koska tällä hetkellä, kuten sanoin viime kerrallakin, on niin, että britit soveltavat omia lukujaan, ranskalaiset omiaan, heillä on oma lähestymistapansa, samoin saksalaisilla, samoin alankomaalaisilla ja niin edelleen. Ja tämä saattaa edistää näiden maiden kansallisia omia pankkeja, mutta myös ehkä tytäryhtiöpankkeja muissa maissa – Jos emme mene eteenpäin oikeudellisten puitteiden osalta EU-lainsäädännössä, niin voi käydä niin, että tämä pirstaloituminen sisämarkkinoilla jatkuu, eikä kannusteta rajat ylittäviin toimin. Eli riski tästä on varsin suuri. Ja Tämä saattaisi kannustaa myös siihen, että pankit vetäytyisivät tietyistä toimista, ja tähän ei puututa. Totta kai tämä koskee enemmän suurempia pankkeja, jotka ovat monimutkaisempia ja joiden toiminta on laajempaa. Mutta Liikasen äh, raportti analysoi tätäkin asiaa. Sitten on äärimmäisen tärkeää, että todella kehitämme oikeus, oikeudellisia puitteita eteenpäin. Liikasen kertomuksessa kriisin ratkaisu menetelmät ja muuta ovat oikeastaan vasta lähtökohta ja niiden tulisi olla sitä myös, kun lähdetään rakenteellisiin uudistuksiin. Ja siksi pidän hyvänä tätä liikasen lähestymistapaa. No, sitten keskustelu siitä, mitä lainsäädäntöön otetaan mukaan. Ensinnäkin pankkien oman tilin tekevä kauppa ja sitten vähittäispankkitoiminta. Ne kuuluvat tähän. Mihin sitten suur yritykset kuuluvat? Ovatko ne osa vähittäispankkitoimintaa vai jotakin muuta? Usein ne ovat jäsenvaltioissa vähittäispankkitoiminnassa vai ovatko ne sitten investointipankki toiminnassa olevia tahoja, niin kuin esimerkiksi Lontoossa. Eli se, mihin ne sijoitetaan, on äärimmäisen tärkeää näiden isojen ryhmien toiminta usein liittyy valuutta kurssivaihdoksiin ja muihin tärkeisiin kysymyksiin. Ja meidän täytyy todella saada komissiolta vaikutusten arviointi siitä, miten nämä kysymykset vaikuttaisivat. Sitten kun katsotaan tätä mietintöä, kun katsotaan sen kohtaa yhdeksän, tehdäänkö tässä teitä tiettyjen äh, lukujen kautta, katsotaan vähittäispankkitoimintaa, tiettyä rajaamista, vai katsotaanko tai pyritäänkö siihen, että säilytetään pankkien moninainen lähestymistapa. Pankkien pitäisi pystyä välittämään mahdollisimman laaja kirjo erilaisia palveluita. No miten tähän sitten puututaan? Tämä on mielestäni tärkeä ja mielenkiintoinen aihe tässä mietinnössä. Ja toinen asia, jonka jo mainitsinkin, on EBAn Euroopan pankkiviranomaisen rooli ja valvojaviranomaisen rooli tässä yhteydessä? Sinä lähdet liikkeelle siitä, että selkeästi oikeudellisesti erotetaan eri toimet ja oletat, että tämä olisi helppoa tehdä, vaikka pankkiit ovat niin erilaisia. Mutta mielestäni tässä pitäisi olla erilainen voimakkaampi rooli valvoja taholla. Tämä ei ole mitenkään mustavalkoinen helppo tilanne, vaan syntyy myös harmaita alueita. Eli meidän pitäisi antaa todella ohjeita valvojalle, valvovalle taholle siitä, kuinka toimia. Älkää nyt ymmärtäkö minua väärin Haluan, että riskialttiit toimet silloin, kun ne eivät ole kestävässä suhteessa vähittäispankkitoimintaan, niin haluan, että ne erotetaan toisistaan, mutta meidän pitää olla tässä vakavasti otettavia ja esittää myös muita kysymyksiä. Vakaata pankkijärjestelmää ei saada, ei sellaista, joka todella palvelisi reaalitaloutta, kuten tässä sanot, jos näin ei tehdä. Ja meidän tulee keskustella entistä syvällisemmin näistä kysymyksistä. Minulla on myös muita huomioita, jotka liittyvät omistajaohjaukseen, siihen liittyvään osaan. Ja tämä on viimeinen huomioni liittyen rakenneuudistusosaan tässä mietinnössä sano tässä selvästi, että haluaa täytäntöönpanna korkean tason asiantuntijaryhmän sääntöjä, mutta se ei ole tässä rakenneuudistusosassa. Eli teitkö tämän eron aivan tietoisesti vai, vai et? Minulla on siis kysymyksiä myös liittyen liikasen lähestymistapaan, asioita, joita pitää työstää edelleen. ja Sitten tämä omistajaohjausosa. Siinäkin pitäisi tehdä lisätoimia, esimerkiksi CRDn osalta nykylainsäädäntöön nähden. Kun katsomme näitä artikloja ja sitä, mitä on hiljattain hyväksytty tai aiotaan hyväksyä, Omistajaohjauksessa on tärkeää myös, itse puhut tässä kansallisen viranomaisen tärkeästä roolista, mutta itse puhuisin EKPstä ja EBAsta, Euroopasta pankkiviranomaisesta, niillä tulisi olla selkeä, voimakas rooli. Tässä olivat omat huomioni ja odotan innolla lisäkeskusteluja tästä kollegojen kanssa. On tärkeää pitää kiinni aikataulusta. Emme saa antaa komissiolle uusia ammuksia lykätä lainsäädäntöehdotuksen tekemistä, koska jäsenvaltiot odottavat toimia. Voi olla, että tässä on jo hieman jääty jälkijunaan mutta jotta pääsisimme taas eturintamaan, niin meidän pitää toimia mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Klints ALDE-ryhmästä. Kiitos oikein paljon, Aileen. Minusta tuntuu, että paljon myönteistä on tässä mietinnössä. Analyysi siitä, miksi kriisiin ajauduttiin, on tärkeä ja oikea, mutta ainoastaan osittain. Se ihan täydellinen, koska minun mielestäni pitää hyvin selkeästi todeta, että vähittäiskaupassakin on ollut ongelmia, jos ajatellaan Espanjan kriisiä, Irlannin kriisiä ja myös Kyproksen ongelmia, niin ei tämä liity mitenkään sijoituspankkitoimintaan, joka olisi ollut liian tärkeässä roolissa, vaan oikeastaan tässä oli holtiton luotonanto ongelmana. Talletuspankkitoiminnan ja riskialtimman toiminnan erotteleminen ei sinänsä tässä olisi auttanut. Tietenkin on kuitenkin totta se, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voidaan menetetty luottamus pankkisektoriin palauttaa ennalleen vakauttaa ja vähentää, vähentää kuormaa veronmaksajilta mahdollisuuksien mukaan. Minusta kuitenkin tuntuu, että nyt lähdetään liikkeelle tavalla, joka ei ole ihan oikeutettu enää. Monin toimiin on jo lähdetty. Meidän poliitikkojen puolelta kaiken kaikkiaan tarkoitan pääomavaatimuksia on lisätty, likviditeetti, lyhyeksi myyti, johdannaiset, kaiken maailman asiat. Emmekä tiedä mitä myönteisiä tai ehkä jopa kielteisiä vaikutuksia näillä kaikilla päätöksillä on. Ja nyt jo lähdetään uudestaan liikkeelle. Halutaan järjestää valvonta uudella tapaa ja niin edelleen. Minusta tuntuu nyt, että meidän täytyisi kerrankin rohkeasti pitää vähän taukoa. Kriittisesti pohtia sitä, mitä vaikutuksia sillä on, mitä olemme tähän mennessä tehneet, missä on aukkoja, missä parantamisen mahdollisuutta, missä tarvitaan jotain lisää. Ja tämä lisä tässä – Liikasen raportti, joka jälleen syntyi siksi, että Folker-sääntö otettiin esiin Yhdysvalloissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa Vikersin raportti ja niin edelleen. Nyt EU haluaa esittää omia kantojaan. Minusta tässä nyt halutaan vähän liikaa toimintaa. Rakenteen muuttaminen sinänsä saattaa olla ihan järkevää, mutta – Ratkaistaanko sillä ainoa ongelma? Sitä epäilen. Varsinainen ongelmahan nimittäin on siinä, että meillä on vääränlainen kulttuuri. Vääränlainen kulttuuri pankkien johdossa ja tätä kulttuuria on muutettava. Kulttuurin muutos, puhuit siitä itsekin. Tiedämme, että kulttuurin muuttaminen ei onnistu niin, että hyväksytään uutta lainsäädäntöä, uusi asetus, vaan tämä on prosessi, joka vaatii aikaa paljon. Lisäksi tarvitsemme tapoja, menetelmiä. Siinä, että pankeissa muutetaan riskiin suhtautumista. Me tarvitsemme pankkien johdossa vastuunkantoa. Sitä puuttuu nyt. Se, että nyt rakenteellisesti, muodollisesti lähdetään muuttamaan rakenteita, en tiedä auttaako se rohkenen sitä epäillä. Tutkimuksia on paljon, kuten aina myös akateemisella alalla tehdään tutkimuksia. Mitä useampi professori tässä on mukana, sitä enemmän ratkaisuja ja vastauksia saadaan. Nyt on myös tutkimuksia, jotka uskovat, että empiirisesti voidaan todistaa myös se, että Yhdysvalloissa esimerkiksi universaalipankkimallin omaaminen, kuten Euroopassa, olisi voinut olla jopa eduksi. Minä en pysty tätä arvioimaan. Olen yksinkertainen meppi, en Nobel-palkinnon vastaan voittaja, joten en muuta tiedä kuin sen, että ratkaisu tuskin on ihan niin mustavalkoinen. Kulttuurin muutos on varmasti tarpeen, mutta se, että halutaan nyt velvoittaa kokonaan erottamaan nämä toiminnat, Tuo on mielestäni kyllä melko radikaali ehdotus. Eikä hän Liikasen raportissa sitä sanotakaan. Hän ei puhu sinänsä investoinneista. Hän puhuu kaupasta öö, omaan tiliin, ja tässä hän on eri mieltä kuin Folkers ja, Folker ja Vickers, ja kauppa, joka tehdään asiakkaan nimiin, mutta muu investointitoiminta, sijoitustoiminta, Siihen hän ei halua ylipäätään puuttua, koska hän hyvin tietää sen, että asiakkaat tarvitsevat täpä, tätä. Eli asiakas, joka toimii yhä enemmän kansainvälisesti ei euroalueella ainoastaan tai EU-ssa, vaan kasvavissa talouksissa, hän tarvitsee myös pankkikumppanin tukea, kun on kyse siitä, että arvioidaan valuuttaan liittyviä riskejä, turvaudutaan niiltä ja niin edelleen. Joten suhtaudun hiukan varauksellisesti. Lisäksi, jos ajatellaan tätä jakoa, niin meillähän on Gunnar Högmarkin kysymys kriisinhallinta liittyvä asia. Hän on esittelijänä siinä, hän puhutaan siitä, että jos todetaan, että pankki on ongelmissa, niin silloin pitää pystyä erottelemaan tätä, mutta pitääkö etukäteen jo? Jos halutaan sijoitustoiminta ja talletuspankkitoiminta erotella, pitääkö se tehdä kokonaan vai voitaanko erotella yksittäisiä toimia, esimerkiksi riskinhallinta alalla? Tässä minulla on nyt vähän kysymyksiä. Juuri saatiin pari viikkoa sitten uusi julkaisu. Parkland professorilta ja Bonnin professorilta Helvig. Hän sanoi, että erot, he sanovat, että erottelu ei sinänsä ole ongelma, vaan se, että pankilla pitäisi olla samanlaiset pääoma- ja muut puskurit kuin sata vuotta sitten. 20-25 prosenttia omaa pääomaa oli aikaisemmin ihan normaalia ja se on kutistunut sitten jatkuvasti. Jos ajatellaan Sveitsiä, Kaksi suurinta Sveitsin pankkia, niitä kehotetaan nyt selkeästi suurempaan pääomaan kuin CRD 4 pääomavaatimuksista. Ja lisäksi välineet, jotka toimivat kriisin kohdalla omana pääomana. Ja näin päästään noin 20 prosenttiin. Eli minä suhtaudun edelleen skeptisesti tähän pakottavaan jaotteluun. Ajatellaan jotain tapausta Barclays vaikka tai Deutsche Bank. BNP, kaikki suuret voitaisiin ottaa esimerkiksi. Jos sijoitustoiminta kategorisesti jaotellaan muusta pankkitoiminnasta, niin periaatteessa kaksi yksikköä, jotka ovat järjestelmän kannalta relevanttia – jos investointipankkitoiminta toimii itsenäisesti, se on systeeminen ja siitä pitää silloin lainsäätäjän kantaa vastuu niin kauan kuin elvytys- ja kriisinratkaisu järjestelmä on sellainen, että sitä rahoitetaan entiseen tapaan. Eli me tiedämme, että meidän pitää luoda järjestelmät, jotka ovat myöskin rahoitettavissa, jotta voidaan arvioida niitä myönteisesti lopulta. Viimeinen asia. Mielestäni me emme saa nyt tehdä sitä virhettä, että lähdemme ajattelemaan, että vähittäispankki toiminta on jotenkin riskitöntä. Mehän näimme Espanjassa ja muissa maissa, että siihenkin pankkitoimintaan liittyy riskejä, eli tämä erottelu sinänsä ei poista riskiä. Ja vielä viimeinen asia. Kannustinjärjestelmä pitkälti olen samaa mieltä, mutta pitkän aikavälin kannustimiin liittyy ongelma, kun periaatteessahan nyt juuri CRD4 pääomavaatimusten osalta on tehty muutos tässä kiistassa, miten leikataan bonuksia. Löysimme ratkaisun, jossa sanotaan, että bonus ei saa olla korkeampi kuin tietty määrä osakkeenomistajien osalta, ehkä kaksin kertaa tuo, mutta – Ehkä näin puututaankin kiinteän palkkaan ja ainoan tavoitteeseen ei silloin päästä. Että halutaan siis luoda tietty katto bonuksille. Näin on oikeastaan, oikeastaan jo tehty aikaisempi puhuja jo toi esiin viimeisen kommenttini kansallisia valvontaviranomaisia ei pitäisi vahvistaa, tai oikeastaan kyllä niitäkin pitäisi vahvistaa, mutta kaikkein tärkeintä on vahvistaa nyt eurooppalaista valvontaa. Jos meillä olisi ollut eurooppalaista valvontaa, voisin kuvitella, että esimerkiksi Kyproksen tilanne ei olisi näin karannut käsistä, mutta sitä ei ole tulossa se on, ja toivon, että valvonta, valvova taho Euroopan tasolla voi tehdä tehokasta työtä, mutta en usko nyt siihen, että pakottava sijoitustoiminta ja talletuspankkitoiminnan erottelu todella ratkaisisi kaiken ihmeen lääkkeen tavoin. Kiitos. Um, Mr. Lambert, the Greens. Edustaja Lambert, vihreiden nimissä. Wolf, I will... Kiitoksia. Olen, Wolf, olen samaa mieltä osasta siitä, mitä sanoit, mutta olen eri mieltäkin jostain asioista. Varmasti ensin sen verran, että pidän liikasen työryhmän työtä laatutyönä laadukkaana ja niin kiintoisena, kun katsoo ryhmän kokoonpanoa. Se on aika tasapainoinen. Ei ole kyse vain siitä, mitä yleensä löytyy asiantuntijaryhmistä, alan edustaja, vaan tällainen sekoitus ihmisiä alalta, valvojia, kuluttajajärjestöjen edustajia ja niin edelleen johtuen tästä kokoonpanosta ja sen erilaisuudesta, niin tätä kautta saatiin aikaan tasapainoinen, raportti. Ymmärrän kyllä, kun sanot, että meidän ei pitäisi lisätä vain yhtä lainsäädäntökerrosta toisien päälle ilman, että mietitään kaiken seurauksia ja vaikutuksia. Minä uskon, että toimintaa tällä saralla voidaan perustella. Tarttuisin vain yhteen näkökantaan. Miten voimme päästä takaisin kilpailukykyiseen markkinatalouteen rahoitusalalla. Kun ollaan sellaisessa tilanteessa, missä instituutit kutsuvat itseään liian suuriksi kaatuakseen tai systeemin kannalta systeemisesti merkittäviksi, jos on tällainen rahalaitos, ja se sitten kertoo teille, että me emme enää toimikaan markkinataloudessa. Me olemme toimijoita markkinoilla, jotka nauttivat markkina-asemasta, joka ei ole perusteltu eikä perusteltavissa suhteessa kilpailuun. Minua hämmästytti tässä yhtenä päivänä, varmasti Wolf ja muutkin olivat paikalla täällä lounastapaamisessa parlamentissa, kun yksi yhdessä kuningaskunnan vir, virka, viranomainen kysyi pankin edustajalta, minä ehkä nauroin eniten mitä Deutsche Bankilta, pyydettiin, että kertokaa, oletteko samaa mieltä, ja haluaisimme kyllä, ei vastauksen, oletteko samaa mieltä siitä, että teidän pankkinne pitäisi olla sellaisessa asemassa, missä sen pitää rahoittaa markkinatoimintaansa rahoitusmarkkinoilla markkinahintaan. Siis ei nauttia premiumista, joka johtuu implisiittisestä julkisesta takuudesta. Hän, hän sanoi, ei, hän ei halua maksaa e, e, no, markkinahintaa pankista, minä haluan tuen oikeastaan. Ja kun tarkastelee eri tutkimuksia, joita on laadittu tiedemaailmassa tukien määrästä, joita nämä laitokset nauttivat, tulemme siihen loppupäätelmään, ja tämä on totta. Isossa Britanniassa, jos uskomme näitä lukuja, samoin USA on totta, että pääasiassa julkisen rahoituksen osuus on sama kuin niiden voitto. Toisin sanoen, jos niillä ei olisi tällaista julkista tukemista, nämä liian suuret kaatumaan eivät olisi kannattavia. Mielestäni tämä on markkinan vääristämistä, kutsun tätä siksi. Ja haluan, että ala, joka on aivan olennaisen tärkeä sille, että talous toimii kunnolla, että tämä ala toimisi kilpailukykyisenä markkinana eikä minään tuettuna neuvostotyyppisenä laitoksena. Anteeksi vain, tästä on kyse. Katsokaa, miten pankkijärjestelmä hoidettiin Neuvostoliitossa oli keskuspankki, joka antoi likviditeettiä, välitti likviditeettiä eri valtiopankeille, jotka toimivat osana tätä establishmenttia. Ja tämä on, tämän nyt voimme todeta enemmässä määrin tällä hetkellä, kun katsotaan LTRO-operaatioita, pitkäaikaista rahoitusoperaatio. Tähän tultiin. Keskuspankki antaa likviditeettiä tai välittää likviditeettiä kaikille Euroopan pankeille, jotka toimivat lähes kartellina on kiintoisaa nähdä, että itse asiassa kun me kokoamme yhteistä valvontamekanismia ja käytämme kriteerejä, voisi että mukana säännöt, neuvosto laatii, jotta varmistetaan kaikkein tärkeimpiä pankkeja valvottaisiin EKPn tasolla. 120-130-150 pankkia Euroopassa nyt tullaan noin 88 prosentin kokonaisomaisuusmääristä. Tämä kyllä kertoo jotakin. Ja itse asiassa Shona Kyni markkinataloustieteilijä sanoi, että kyllä, minä uskon, että joitakin reformeja täytyy suorittaa. Voisin seurata sinua. Olen lukenut Admatis Helriksin kirjaa. Martin Elviken ovat tällaisia tutkijoita, joita kunnioitan kovasti, olisin samaa mieltä siitä, että ensimmäinen asia, joka pitää tehdä, on asettaa erittäin tiukat likviditeetti- ja velkaantumissäännöt ja pääomavaatimukset, mutta mistä on lähdetty liikkeelle, nyt käännyn tässä Wikin puoleen, se ei suinkaan ollut sitä, mitä me halusimme. Me halusimme tiukempia pääomasääntöjä ja me halusimme seurata yhdistyneen kuningaskunnan jäljessä, jotta standardit ovat erittäin korkealla tasolla. Me halusimme vahvoja likviditeettisääntöjä, nyt niitä on lykätty varsin pitkälti. Me halusimme äh, velkaviipyrajoituksia, mutta emme tässä onnistuneet. Ja itse asiassa tämä, tässä voidaankin jo tavallaan päästä vähän ongelman ytimeen. Jos nämä säännöt olisivat progressiivisia. Tämä äh, ei rohkaisi tällaiseen käyttäytymiseen. Meitä oli, me olimme kokouksessa ranskalaisten pankinjohtajien kanssa viime viikolla ja se, mitä, kun me sanomme, että markkina, markkina vääristyy koon takia, mutta he sanovat, että meidän pitää kilpailla JP Morgan ja Goldman Sachs ja Morgan Stanleya vastaan, joten pitää tästä vai ei, teidän pitää antaa meidän tulla niin isoksi kuin nämä muutkin pankit ovat. Ja pääasiassa tämä tarkoittaa sitä, että antakaa meidän olla hallitusten demokratian yläpuolella. Ja tästä emme kyllä ole samaa mieltä. Sitten liikasen ehdotukset, ovatko ne oikeita? Olisin tapana sanomaan, että koska siinä puhutaan isosta rahoituslaitoksesta, ei pidä unohtaa sitä, että voi pysyä universaalina maailmanlaajuisena pankkina, kunhan vaan, jos ei ylitä tiettyä kokoa. Kyllä, minä puollan sitä, että monimuotoisuus säilyy alalla mukaan lukien universaalipankkimalli, mutta edelleen tämän koko kysymys. Jos tulee liian isoksi, liian isoksi kaatuakseen, niin silloin meille tämä tarkoittaa, että on liian varainen ollakseen olemassa. Ja ideologisesti ajatellen se ei sovi yhteen markkinatalouden kanssa ja sen periaatteiden kanssa. Ja tässä mielessä olisin markkinaliberalisten rinnalla ja sanoin, että meidän pitää palata kilpailuun. Kyllä olen ihan vakavissani tässä, ei tämä ole mikään vitsi. Minä todellakin haluan kilpailua, koska kilpailu mielestäni johtaa kunnolliseen yrityskäyttäytymiseen, liikekäyttäytymiseen ja luodaan arvoa, anteeksi nyt vain, mutta äh, tuotto, joka liittyy todelliseen arvoon eikä koronkiskontaan. korkoja emme voi suvaita markkinataloudessa joten odottakaa tämän tyyppisiä tarkoituksia. Minulta minä puhuin tässä markkinataloudesta, mutta haluan vielä korostaa, niin kuin muutkin jo tekivät, että tarvitaan sisämarkkinoita Euroopassa. Ja tässä minua minulla on isoja ongelmia ja huolenaiheita, koska me olemme jo nähneet eurokriisin alusta lähtien, että eh, yhä enemmän määrin yhteinen, yhteiset rahoitusmarkkinat sirpaloituvat. Mielestäni mitä nyt tapahtui toisessa viikonloppuna Kyproksella, että tämä oli todella vas, kaikkein vastuuttomin päätös, johon niin sanotut Euroopassa päätöksentekijät ovat ryhtyneet. Ja Dijsselbloem tulee paikalle ja voimme kertoa hänelle suoraan päin naamaa. Mutta suoraan sanottuna tämä rohkaisee vieläkin enemmän tätä eurooppalaisen markkina-alueen hajo- hajoamista. Jos tähän vielä lisätään uudistuksia, jotka tarttuvat systeemin kannalta järjestelmän kannalta tärkeisiin instituutioihin. Kun uudistuksia tehdään Ranskassa, iso Saksassa, Alankomaissa nyt tämä yhteensopimus pitää vielä todistaa. Tämä kyllä hajo, hajottaa vielä enemmän sisämarkkinoita. Ja aivan erityisesti, kun näitä on rajatylyttäviä laitoksia. Näin me emme pysty enää, tai on vaikeampi säännä näitä laitoksia, eikä suinkaan helpompaa. Ja tämän takia Wolf jos vaikka vain tästä syystä olisi sitä mieltä, että eurooppalaista toimintaa tarvitaan nyt, koska jos emme mitään tee, niin silloin pääasiassa sanomme ranskalaisille, saksalaisille te halusitte estää Euroopan uudistukset ja te onnistuitte tässä. Ja tämän takia minä uskon, että meidän pitää asettaa yhteisiä sääntöjä, koska me puhumme raho- rahoituslaitoksista, laitoksista, joilla on Euroopan laajuinen vaikutus ja siksi anteeksi oikea taso tässä toimia on Eurooppa eikä mikään yksittäinen jäsenvaltio, ei edes suurinkaan niistä. Voisin jatkaa vaikka loputtomin, mutta nyt taisitte minua jo tarpeeksi kuulla tulen tekemään tarkistuksia tämän suuntaisesti kuin teille kerroin. Odotan mielenkiinnolla hyvää keskustelua ja uskon, että itse asiassa meillä saattaa olla paljonkin yhteistä niin kauan kuin vaan olemme samaa mieltä siitä, että emme halua julkisia takeita markkinatoimien tueksi ja haluamme todellista kilpailua. Kiitos. Um, I have uh, other speakers. I have Lynn. Muut puhujat. Anteeksi. Jos teillä on, on muuttunut puhuja, niin olisin halunnut sen tiedä, tietää, jos haluat puhua ECRn nimissä, niin, niin se käy kyllä. Ole hyvä. Sorry, I have to ask, um... Anteeksi. Anna Wikifordin puhua ensin ryhmän nimissä. En tiennyt, että hänen ryhmässään varjoesittely ei muuttunut. Ah, varjoesittelijä ei ole muuttunut, mutta minulla on Helsingin nimissä tässä lausuma. Hän sanoo, että olen tyytyväinen mietintöluonnokseen. Haluan tehdä selväksi sen, että pankit eivät saa sel- epäsuorasti tai suorasti hyötyä veronmaksajien tuista. On hyvä, että on tehty jo uudistuksia, CRD ja muut esimerkiksi, mutta lisäuudistuksia tarvitaan. Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme ottamassa käyttöön hyvin selkeitä uusia ring fencing-sääntöjä. Ymmärrän huolenaiheet, joita saksalaisilla ja ranskalaisilla on mahdollisista vaikutuksista, mutta on tärkeää, että sisämarkkinoilla toimitaan vakaiden rahoituspuitteiden pohjalta. On tärkeää, että varmistutaan siitä, että veronmaksajat eivät joudu enää pelastamaan pankkeja. On hyvä, että esittelijä tässä korostaa omistajaohjauksen roolia. Meidän tulee katsoa, miten IFRS standardit vaikuttavat ja heikentävät rahoituksellista vakautta. Täytyy mennä oikeaan suuntaan, vakavaraisuuden suuntaan. Haluan tukea varjostelijoiden ajatuksia liittyen komission suosituksiin. Ja koko valiokunnan nimissä sanoisin, että olivatpa kyseessä – yksityiset sijoittajat tai muut. Meidän pitää mennä parempaan suuntaan. Sitten omia huomioitani. Se, mitä nyt on nähty Kyproksella, on osoittanut, että myös hyvin yksinkertaiset pankkimallit voivat olla riskialttiita. Silloin kun talletuksiin kohdistuu uhka, poliittisesti tähän reagoidaan ja on suurta painetta siihen, että tavallisia lainasijoittajia tallettajia suojellaan. Meidän täytyy välttää asian siirtyminen eteenpäin, tartunta ja tallettajien rooli on eri kuin muilla pankkialan toimijoilla. Ja kun katsotaan pelastusmahdollisuuksia, tästä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi vanhempien toimijoiden rooli. Olen pettynyt siihen, että ei oikealla tavalla katsota, mitä muita keinoja voidaan käyttää pelastamiseen ennen kuin puututaan veronmaksajien rooliin. Tässä emme ole todellakaan vielä päässeet täydelliseen tilanteeseen. Ja sitten tämä ring fencing-asia. Ymmärrän, mitä tästä on sanottu. Meidän täytyy tunnustaa pankkijärjestelmän moninaisuus. Ja sanoisin, että me emme tarvitse tällaista yksi koko kaikille, mutta mm, jos tilanne on äärimmäisen monimutkainen, niin silloin ring fensaus voisi olla sellainen asia, jota viranomaiset voisivat ehkä tarkastella. Sitten nämä kannustimet. Mielestäni tarvitaan juuri pitkän aikavälin kannustimia, jotka ovat muita kuin käteispalkkioita. Tiedän, että olen usein sanonut, että bonuskatto voi johtaa siihen, että palkkoja kasvatetaan ja näin on jo alkanut käydä uusimpien CRD-uudistuksien jälkeen. Eli tässä voi käydä niin, että toimitaan etupainotteisesti, ei myöhemmin. Ja juuri tästähän esittelijäkin puhuu. Uh, I'm sorry, I, I also... Ja vielä yksi asia. On tärkeää myös tunnustaa se, että ei tässä voi copy-peistata tätä maksumallia muilta aloilta. Uh, thank you for that. So I got move on to Liam. Yeah. Merci Arlette. Euh, moi, je voudrais euh, louer la, la teneur et la qualité du. Kiitoksia Ailin. Haluaisin kehua tätä tekstiä, jonka Ailin on laatinut. Mietintö tulee juuri hetkellä, jolloin useat maat ovat antaneet, lähettäneet vetomuksen pankkialan uudistuksista. Nyt tässä haluaisin tukea ajatusta, jota toisaalta Korin, Wortman Kohl ja äh, Philip Lambert puolustivat, että tarvitaan Euroopan lähestymistapaa. Ja Euroopan lähestymistapa on välttämätön kahdella tavalla. Näin voidaan parantaa Saksassa ja Ranskassa hyväksyttyjä tekstejä, jotka monissa yhteyksissä ovat aika arkajalkaisia verrattuna usa toimintaan ja kun tarkastellaan sitä, mitä Liikasen raportissa ehdotetaan. Täällä jotkut kollegat palasivat näihin tekstiin liittyviin haasteisiin. Ja minä näen tässä kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnä toisaalta pitää vähentää pankkien riskiä, jotka ovat tulleet liian suuriksi kaatuakseen. Ja Lamberts ottikin tässä esille sen, että tarvitaan kyseenalaistaa julkiset takuut joissakin toimissa. Sitten pitää vähentää tätä napanuoraa lyhentää sitä, jossa yhdistetään tavalla valtion toimet ja vähemmän hyödylliset toimet taloudelle. Ja sitten toinen tärkeä kysymys, Lampas on tämäkin kilpailu. Kilpailu ei käydä vain pankkien kokoa pienentämällä, vaan kilpailu nyt pitäisi yhdenmukaistaa sisämarkkinoiden sääntöjä, koska jos on maita, jotka tekevät uudistuksia, toistaan se eivät tee, niin silloinhan olosuhteet, kilpailuolosuhteet ovat epätas, epäsuhdassa. Ja tässä taas puhtaasti kilpailuun perustuva toiminta, se ei riitä, tarvitaan eurooppalaista toimintaa ja pitää toimia ripeästi asiassa. Mitä tulee pankkialan uudistuksiin, mitä on mahdollista sitten tehdä? On moniakin mahdollisuuksia voidaan toimia niin kuin USA, Volkkarin sääntö. No ilmeisestikään tämä ei ole sitä, mitä komissaari Marniela on mielessään, eikä myöskään Liikasella tai muilla, jotka ovat tai, tai, tai maissa, joissa uudistuksessa on tehty. volker on mielenkiintoinen sikäli, että se kieltää tietyt toimet, joita pidetään liian riskialttiina. Se on todellakin kiellettyä. Mutta ongelma on, että nämä toimet sitten liittyvät tähän varjopankkijärjestelmään. Ja sen kohdalla lainsäädäntö on vielä ihan lapsen kengissään Euroopassa. Tässä olisi mielenkiintoinen tämä Liikasen lähestymistapa. Meillä oli tilaisuus tavata kymmenen päivää pari viikkoa sitten herra Liikanen ja yksityiskohtaisesti hänen kanssaan keskustella. Ja kun tätä hänen raporttiaan tai hänen työryhmänsä raporttia lukee, sieltä löytyy kaksi ehdotusta herra Klins viittasi toiseen, jonka mukaan vahvistetaan pääomavaatimuksia pankeissa, jotka voivat olla tällaisia suuria universaaleja pankkeja. Vahvistan sitä pääomapohjaa. Mielenkiintoinen ajatus, mutta tätä liikanen ei kuitenkaan puolueessa. Hänestä taas suosittua on tämä, nämä tytäryhtiöt tavallaan säilytetään valvonnan, pankkivalvonnan kentässä ne toimet, jotka volkerin säännönmukaisesti eivät ole valvonnan alla. Tässä pysytään valvonnan alaisuudessa ja äh, raamitetaan suhteet siis tytäryhtiöiden välillä. On tällainen pääpankki ja sitten investointiyksikkö, joka hoitaa tätä investo- sijoitustoimia. Tässä on niin kuin tavallaan lyhennetään napanuoraa, mutta Rova McCarthyn mietintö on sikäli mielenkiintoinen, että se on mielestäni kunnianhimoisempi kuin Liikasen raportti, koska sinä ehdotat sitä, että pankit e- eriytyvät, mutta anna myös molempille yksilöille oma pääomitus sekä sijoituspuolella että yh- vähittäispankkitoimintapuolella. Mielenkiintoinen aspekti. Liikanenkin on, kun hänen kanssaan epävirallisesti keskustellaan, niin tämä ei kylläkään löydy tästä hänen raportistaan, mutta tämä on sellainen ehdotus, joka, jota parlamentti voisi tukea. Mielestäni olemme aika yksimielisiäkin. Ja on tärkeää, että tämän mietinnön yhteydessä voidaan saada aikaan vahva enemmistö koska ihan niin kuin täällä äsken sanottiin, jos mitään ei tehdä ennen heinäkuuta, niin on selvää, että mitään ei myöskään saada. Niin, niin tässä puhuttiin äsken mietintöjen käännöksestä. Minä toisen tällainen voitaisiin välttää. Minä minua ranskan kielisenä kyllä tällainen tietysti häiritsee, mutta pikkuhiljaa on tottua tähän englanninkieliseen teksti, tekst, kommentteihin, mutta nopea, tärkeää on toimia, koska pitää ehdottaa komissa tekstiä ennen heinäkuuta. Jos ei heinäkuussa pysty toimimaan, niin mitään ei saada aikaan, niin siksi on tärkeää, että Euroopan parlamentti mahdollisimman nopeasti ottaa aikaa kantaa mahdollisimman suurella enemmistöllä. Tämä olisi varsin symbolinen ele myös kansalaisten silmissä näinä aikoina. Kiitos. Tack så mycket, <clears throat> fru ordförande. Kiitos paljon puheenjohtaja, esittelijä. Minä tunsin, että kun kollegat Wortman, Kohl, Lölling ja Kose sanoivat, että puhutaan omaa kieltä täällä, niin minä ajattelin, että minäkin puhun omaa kieltäni. Lopuksi kuitenkin muutama virke englanniksikin. Mielestäni kysymys, johon meidän on vastattava, on se, eikö ole näkyvissä mitään loppua sille, kuinka paljon lainsäädäntöä pystymme keksimään. Ei minkäänlaista loppua ole näkyvissä. Kun tapaa Monsieur Barnier, hän esittelee listaa, jossa on pari kolmekymmentä ehdotusta, jotkut niistä ehdotuksista ja lainsäädäntöehdotuksista ovat sellaisia, että niitä ei ole vielä edes saatu paikalleen ennen kuin tiedämme, miten tämä lainsäädäntö toimii, ja useinhan tässä mennään paljon pidemmälle kuin mitä G20 sanotaan. Sitä sanotaan, että meidän pitää vielä hyväksyä lisää lainsäädäntöä. Eikö meillä täällä parlamentissa ole tehtävänä myös sanoa joskus, että nyt riittää, katsotaan mitä vaikutuksia kaikilla näillä toimilla on. Eikö ole niin, että meillä on sellainenkin velvollisuus? Ei siksi, että jotkuthan syyttelevät minua siitä, että minä suhtaudun niin ystävällisesti pankkeihin. Ei suinkaan, mutta ihan, ihan kuin Philip Lambert ja muut sanovat, kyllä me hyviä pankkeja tarvitsemme. Eivät kai kaikki pankit voivat olla pahasta. Siksi meidän velvollisuutemme on huolehtia myös siitä, että saamme tasapainoista lainsäädäntöä, joka turvaa kuluttaja, talletussuoja ja niin edelleen. Mutta samalla huolehditaan siitä, että markkinat toimivat – Euroopassa, joka kohtaa valtavia ongelmia. Tämä on kysymys, joka tulisi nyt asettaa. Jopa herra Liikanen itse sanoi, että voisi olla tarpeen tarkastella uudestaan ja analysoida ehdotuksia. Tämä on siis minun peruslähtökohtani, eikä tämä ole erityisen uusi. Muuten olen herra Klintin kanssa samaa mieltä. Ja nyt siirryn puhumaan englantia, koska johtopäätökseni ja puheenvuoroni lopuksi haluaisin viitata Filipin sanomaan. Oliko se Jens, joka lopulta sanoi, että lopulta olemme kaikki liberaaleja, eikö hän niin sanonut? No, voimme hiukan muutella tuota sanontaa. Nyt konsensus henkisesti vihreiden kanssa. Filip todella mieluisaa kuultavaa. Eurooppa tarvitsee lisää kilpailua tällä hetkellä. Lisäkilpailuun tarvitaan voimakkaita poliittisia voimia mukaan, sellaisia kuten teidän. Tämä muuttuu kovin mielenkiintoiseksi SED-ryhmän nimissä edustaja Ferreira. Thank you very much. I'll, I'll... Kiitoksia. Minä puhun englantia. olen olen samaa mieltä Lillingin ja Gossessin kanssa. Tämä on tekstisesti hankalaa. No, ongelmana ei ole se, että meillä on tässä kerroksitaista lainsäädäntöä. No, Olle Schmidtin puolen tässä käynyt, meillä on kyllä paljon lainsäädäntöä, se on totta mutta se, tuleeko sitä lisää, täytyy pohtia, tarvitaanko sitä. Ja toiseksi, onko lainsäädäntö johdonmukaista. Se on asia, johon suhtaudun kriittisesti. Tarvitsemmeko uutta lainsäädäntöä? Mielestäni kyllä, todennäköisesti sitä tarvitaan meidän täytyy antaa selkeä viesti siitä, että kaikkea ei ole vielä sanottu. Ja johdonmukaisuudesta liittyen siihen, mitä teemme. On tiettyjä kysymyksiä, joihin haluaisin tältä osin kiinnittää huomiota. Myös niin, että Arlin on mukana. Tarvitsemme johdonmukaisuutta, Arlin. Mikä on lopullinen näkemyksemme, kun tartumme asiaan. En halua nyt toista asioita, mutta haluan korostaa, kuinka tärkeää on sisämarkkinoiden kannalta, että emme lähde siihen, että yhdistynyt kuningaskunta tekee itse jotakin, Ranska jotakin ja ruotsalaiset taas jotain aivan muuta. Meidän pitää säilyttää sisämarkkinat ja Uulle kyllä lainsäädäntöä tarvitaan, koska jäsenvaltiot tässä toimivat. Meidän pitää toimia nopeasti, muuten sisämarkkinat pirstaloituvat eikä ole oikea kilpailua, jos meillä on markkinat, jotka ovat, sisä, jotka ovat pirstaloituneet. Sitten johdonmukaisuudesta. Meillä ei ole kyllin yksityiskohtaista näkemystä siitä, mitkä ovat tavoitteemme, mihin pyrimme. Ja tämän suhteen meillä pitää olla selkeämpi näkemys mielessämme niistä rajoista, joiden puitteissa yritämme ratkaista kaatuvien pankkien ongelmia. Högmarkin puhuu tästä. Ja sitten sama pätee näihin pelastusvälineisiin niiden pankin osalta, jotka harjoittavat vähittäispankkitoimintaa. Vähittäispankki ja tallentuspankki toimintaan ei voida aina puuttua silloin, kun se joutuu ongelmiin. Ja näin tapahtuu, kuten kollegat sanoivat. Mutta ne välineet, joihin turvaudumme, niiden valta on rajallinen. Eli jos haluamme asettaa tietyt rajat, meidän pitää toimia johdonmukaisesti sen välillä, kuinka suojaamme talletuksia toisaalta ja sitten toisaalta sen välille, miten puutumme näihin riskialttiimpiin toimiin, joissa pelastustoimet voivat olla tehokkaampia. Meidän pitää siis keskustella lopputuloksesta ja siitä, kuinka pitkälle haluamme todella mennä Euroopan tasolla. Eh, FD IC on Yhdysvaltojen järjestelmä. Haluammeko mennä siihen suuntaan niin, että talletukset taataan mutta niitä ei voida taata nykyvälineillä, joita meillä on käytössämme, joten tämä pitää yhdistää kahteen muuhun elementtiin, josta yksi on se, kuinka pitkälti voimme luottaa talletustakujärjestelmiin ja mikä voi olla lainsäädännön rooli tältä osin, kun halutaan turvata vähittäispankkitoimintaa ja erityisesti talletuksia ja miten kaikkea tätä voidaan vahvistaa. Ja toinen elementti on tämä yksi yhtenäinen valvontaviranomainen, kriisinratkaisuviranomainen. Nämä asiat liittyvät toisiinsa ja niiden pitää olla johdonmukaisia siinä, miten puutumme pankin toimintaan. on vaikea olla vastuullinen pankista, jonka toiminta on jopa kahdeksan kertaa suurempaa kuin sen oma arvo. Me tarvitsemme Euroopan tason valvontaviranomaisen, ei kansallista. Meidän pitää myös katsoa, kuinka tehokasta on kilpailupolitiikka, todellinen kilpailupolitiikka. Entä sitten pankkien rajoittaminen? Pitäisikö tässä toimia kansalliselta pohjalta sen perusteella, kuinka suuri maa on, vai olisiko perustana pankin koko verrattuna valvontarakenteen kapasiteettiin ja pelastusviranomaisen ja rahaston kokoon. Muuten tässä käy niin, että meillä on täysin erilaisia pankkirakenteita, jotka eivät ole kilpailusääntöjen eivätkä sisämarkkinasääntöjen mukaisia, vaan toimitaan niiden sääntöjen mukaan, joissa näiden emoyhtiöt toimivat. Ja tämä taas vaikuttaisi sisämarkkinoiden toimintaan valtaisasti. Tässä muutama elementti, jonka haluan ottaa mukaan keskusteluun. En niinkään pohdi sitä, tarvitaanko lainsäädäntöä, vaan sitä, onko lainsäädäntö johdonmukaista sen kanssa, mitä muutoin teemme. Kaksi huomiota vielä. Olen täysin yhtä mieltä sen osalta, mitä sanotaan kohdassa 15, eli että halutaan mm, säilyttää tallettajien pääsy rahastoihin ja säilyttää sosiaalinen suoja, eli mitä vaihtoehtoja tälle on. Sitten kappale 26. Siihen tarvitaan ehkä lisähuomioita, kun pyydämme komissiota äh, kääntämässä kansallisten valvontaviranomaisten puoleen. Tässä siis pitäisi kääntyä olennaisten valvontaviranomaisten puoleen. Tällä on valtaisa merkitys siinä, kuinka lähdemme rajoittamaan pankkien kokoa. Tässä kommenttini esittelijän mietinnöstä. Uh, Mr. Höckmark. Edustaja Höckmark. Thank you very much. Um, and, um... Kiitoksia. Kiittäisin tästä mietinnöstä, koska se korostaa tiettyjä kysymyksiä, joista täällä puhutaan ollen vähän skeptinen. En nyt vain tämän mietinnön suhteen, vaan sen suhteen, mitä me oikein teemme. Voin kuulostaa hiukan ironiselta, mutta näyttää siltä, että yritämme säännellä kaikkea, mitä vain säännellä voidaan. Ja jos joku liikkuu, sitä halutaan vain säännellä. Kaikkea liikkuvaa siis. Kasvussa Euroopassa ei ole kyse lainsäädännöstä. Ja meillä on tässä rinnakkaisia reittejä, yritetään ratkaista samaa ongelmaa eri keinoin, eri reittejä, ja tämä sitten luo johdonmukaisuuden kannalta ongelmia. Ensinnä minusta on tärkeää muistaa, että tarvitsemme rahoitustoimintaa rahoitusta Euroopan taloudessa, eikä se yleensä ole ongelma, mutta joskus haluamme pankkien olla täysin turvallisia, jos haluamme, joskus haluamme niiden ottavan riskejä ja lainaavan rahaa. Pitää muistaa, että heti kun pankki lainaa rahaa, niin se ottaa jo siinä riskin. Ja mitä uudempi yritys on, sen suurempi riski. Nuoret, pienet yritykset ovat riskejä, suuret yritykset ovat riskejä, jotka investoivat. Aina riski on mukana. Ja me haluamme, että riskejä otetaan. Ja tästä kulmasta katsottuna hiukan kyseenalaistan sitä, mitä saatiin aikaan liikasen raportissa. Jos erotetaan nä- nämä invest- sijoitustoiminta muusta, niin se loisi enemmän turvallisuutta, mutta en minä ole vielä nähnyt, että tämä olisi mikään kunnollinen ongelma. Nyt puhutaan paljon Kyproksesta. eikä siinä ole kyse fuusiosta sijoitus- ja vähittäistoiminnan välillä. Siellähän on vähi, vähittäispankkitoiminta johtanut suuriin ongelmiin. Mutta talletuksia pitäisi johon käyttää ja olemmeko varma, että voimme säännellä saada aikaan parhaan mahdollisen liiketoimintamallin tulevaisuuden varalta. Jotkut uskovat tähän. Minä en usko. Minä uskon, että meillä pitäisi olla oikeudelliset puitteet, jotka antavat selkeyttä ja myös pitäisi olla raamit sille, mikä on hyväksyttävää, mikä ei. Tässä tulee esiin joitakin ongelmia, miten, joita syntyy erilaista lainsäädännöstä. Meillä on talletustakuujärjestelmät. Toivottavasti ne toimivat jotenkin. Sitten CRD4, pääomavaatimusdirektiivi, se varmistaa varmuuden pankkisektorilla koskien niiden pääomitusta. Ja sitten mietintö, josta minä olen esittelen, jos siinä käsitellään äh, kriisin ratkaisua ja elv- pankin elv- elpymistä. Siinä tarkastellaan myös eri pankkeja, jos ne ovat vielä pelastettavissa. Mutta nyt me määrittelemme, mikä on pelastettavaa, mikä ei, ja tehdään tällaista erottelua koska meistä on helpompi ratkaista pankin ongelmat, jos se käsitte on vain vähittäispankkitoiminnan harjoittaja tai sijoitustoiminnan harjoittaja, mutta minä olen tästä varma. Meidän kannaltamme tärkeää olisi varmistaa se, että pankit voivat kehittyä, kukoistaa, täyttää lain asettamat velvoitteet, mutta ei pidä määritellä erilaisia bisnesmalleja, bisnesajatuksia. En, ja kun katson ympärille, niin en voi sanoa, että rahoituskriisin ongelma on siinä, että on sijoituspankkeja ja vähittäispankkitoimintaa harjoittavia pankkeja samassa pankissa. Var, mutta jos sanotaan, että pankkien ei sallita vain harjoittaa vähittäispankkitoimintaa, koska silloin se on riski, koska silloin ne eivät voi kehittää itselleen suotuisaa yritysmallia. Ongelma näissä eri reiteissä on, että yritämme säätää lakeja samoista asioista, mitä tulee talletusvakuutakuuseen, pääomadirektiivin eloseen ja nyt puhumme sitten pankkien ja uudelleenjärjestelystä pitäisi olla hiukan rauhallisempia ja varmistaa, että tietyt osatekijät ovat ensin paikoillaan ja yritämme sitten saada sisämarkkinoiden kulmakivet myös paikalleen ennen kuin säädämme yhtään lisää lakeja. Halue, en ole varma, että pankkien ongelmaa voidaan ratkaista sillä, että erotetaan sijoitus- ja vähittäispankkitoiminta. Ja se on tässä lähtökohta tässä mietinnössä. Ja niin kauan kuin kukaan ei voi osoittaa minulle, että tämä on ongelmana Euroopan pankkimaailmassa, niin mielestäni meidän kyllä pitäisi olla hiukan varovaisia. Puheenjohtaja tai rouva olen pahoillani, että olemme tästä lähtökohdasta näin eri mieltä you agree? Vote? No, well, I'm not, I'm not sorry at all. No, minä en pahoittele tuota ollenkaan. Haluan nyt käsitellä joitain näistä seikoista. Yksi asia, minkä haluaisin nyt tehdä, on, että pyydän sihteeristöä. En pystynyt, kun minulta vaadittiin lyhyttä mietintöä. Pyytäisin, että sihteeristöltä saadaan briefausasiakirja siitä, mitä liikaisen raportissa oikein on, koska joissain vastauksissa keskustelussa käy ilmi, että on vähän epäselvää, mitä Liikanen oikeastaan ehdottaa. Se on selvitettävä. Se on pitkä asiakirja kyllä, mutta meidän pitäisi nähdä nyt yksityiskohtaisesti, mitä siellä varsinaisesti on. Halusin vastata yksittäisille kommentoijille. Jotkut ovat jo lähteneet. No, vähän hankala käydä keskustelu, kun kaikki eivät ole täällä. Toivon, että ehkä avustajat voivat viedä nämä vastaukset niille, jotka kysymyksiä esittivät. Minä Varsinaisesti olen sitä mieltä, että kun olemme paljon keskusteltu, edustaja Wortman Kohl sanoi, että haluamme oikeusvarmuutta, jos haluamme edetä, emme voi edetä vapaaehtoisen rakenteen, rakenteen pohjalta, tarvitsemme lakisääteiset puitteet, koska vapaaehtoisen järjestelmän mukaan kaikki valitsisivat mitä haluavat, eikä olisi sisämarkkinoita, niin kuin nyt käy. Tämä on se kysymys, johon meidän tulee nyt keskittyä. Pidämme siitä tai emme, niin näin käy tällä hetkellä. Ei niin, että näin käy yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa tai Ranskassa. Kuten Wortman K. sanoi, nyt Alankomaissa pohditaan sitä, tarvitaanko rakenteellisia muutoksia. Ja joku taisi sanoa edellisessä keskustelussa, kun keskusteltiin tästä kysymyksestä, meillä on ollut vaatimuksia säätelyä monilla alueilla ja jotkut ovat kysyneet, eikö olisi pitänyt lähteä liikkeelle kolme vuotta sitten siitä, että sanotaan, että rakenneuudistuksen olisi pitänyt lähteä heti. Jos rakennetta olisi muutettu, niin ehkä muut kysymykset pääoman vaatimukseen, likviditeettiin liittyvät, olisi oikeastaan jo käsitelty ilman, että on esitetty yksittäisten sarojen lainsäädäntö. Eli ehkä tavallaan, kun ajatellaan, miten paljon aikaa on kulunut sieltä pohditaan, mitä meidän tulisi tehdä, niin koko rakennekysymys oikeastaan – olisi saanut olla ensimmäinen hoidettava asia. Kaikki muut asiat ehkä olisi ratkaistu. Ehkä tämä olisi voinut menettää Smithille vastauksena, että näin ei olisi tarvittu yksittäisten asioiden säätämistä erikseen. Joten halusin selkeästi sanoa myös sen, että epäselvyyttä on. Nyt ei puhuta siitä, että täysin erotellaan laillisesti nämä kaikki toiminnat. En tiedä, mistä tämä on lähtenyt liikkeelle. Toiminnasta nyt on kyse, että e- eritellään se. Ei ehkä täysin, vaan sanotaan, että ne pitäisi hoitaa rahoituksen osalta eri osioina. Tämä mielestäni tuntuu aivan järkevältä. Erityisesti se seikka, jonka edustaja Klintz otti esiin, hän sanoi, että nämä ovat vähittäispankkitoiminnan ongelmia, eikä pitäisi ainoastaan katsoa, mitä sijoituspuolella tapahtuu, koska väittäispankkitoiminta on ollut ongelmissa. Ongelmana on myös kulttuuri. No tuohan on juuri se argumentti sille, miksi pitäisi erotella näitä toimia, koska tätä ei voida yksittäisen lainsäädännön kautta muuttaa, vaan kulttuuria voidaan muuttaa ainoastaan sitä kautta, että muutetaan rakenteellisesti asiaa. Jos kulttuuri halutaan ottaa tässä esiin, niin hän on oikeastaan ihan oikeassa, kun hän sanoi, että vähittäispankkisektorilla on ollut ongelmia. Mutta ongelmia on ollut siksi, että ei ole eroteltu näitä toimintoja. Kulttuuri, johon on kuulunut liiallisten riskien ottaminen sijoituspuolella, tämä vaikutti myös vähittäispankkitoimintaan, joten kyllä on myyty väärin perustein ehkä vähittäispankkipuolella. pankkipuolella, mutta tämä johtui siitä, että sijoituspuolella puolelta tuli ongelmia, eli samat ihmiset, samat toimet toteutuivat myös vähittäispankkitoiminnan puolella. Eli jos tätä halutaan suojella, todella pidän kysyä nyt teiltä, minun mitä halutaan suojella, jos katsotaan mitä Kyproksella nyt tapahtuu, me haluamme suojella sitä, että ihmiset voivat saada rahansa edelleen lainata, ostaa, myydä silloin kun haluavat vaikka myydä asunnon tai talon. Tällä hetkellä se on mahdotonta, koska kaikki toiminta on siellä loppunut, koska on täysin sekoitettu ja monimutkaistettu asioita niin, että sijoitus ja peruspankkipalvelut ovat täysin sekaisin. Eli jos haluaa uudistuksia, pitää erotella. Ei pankkeja sinänsä, ei minua haittaa, jos Deutsche Bank haluaa 75 prosenttisesti tehdä sijoitustoimintaa ja vain vähentäisi pankkitoimintaa 25 prosentin edestä. Ei siinä mitään, jatkakoon niin, mutta riskiä ei voida ottaa vähittäispankkitoimintaan, sijoituspankkitoiminnan turvin. Tämä on monimutkaista. Riskiä voidaan ottaa niin paljon kuin halutaan itse asiassa, mutta lopulta veronmaksajan tai hallituksen viranomaisten ei tulisi tästä maksaa, jos minä otan riskin. Haluan jonkun riskin ottaa niin silloin minun on otettava huomioon se, että jos otan liiallisia riskejä, niin siitä ei joudu maksamaan veronmaksaja. Tämähän on juuri Filipin esiin ottama kysymys implisiittisesti. Jos haluaa vapaita markkinoita, ei argumentoisi niin, että lopulta kriisin yhteydessä yksittäinen vähittäispankkitoiminnan tällöin ei joutuisi sitä maksamaan, vaan maksamaan joutuisi sekä riskin ottaa, se on ihan loogista. Ja tästä syystä meidän pitää pohtia asiaa tarkkaan. Me haluamme, että talletukset sujuvat edelleen, maksut toteutuvat. Eli pitää löytää järjestelmä, jossa vähittäispankkitoiminta voi toteutua, vaikka sijoituspuolella syntyisi kriisi liiallisen riskinoton takia. Toinen seikka, jonka halusin ottaa esiin, oli se, miten puututaan tuohon sisämarkkinakysymykseen. Se on todella keskeisen tärkeä kysymys. Minusta tuntuu, että meidän täytyy nyt ottaa huomioon se, että jotkut jäsenvaltiot tuntevat, että he haluavat suojella niitä tekijöitä pankkisaralla, jotka ovat tarpeen, eivätkä halua sellaista tilannetta, kuten olemme johdonmukaisesti sanoneet, että riskit, liialliset riskit jäävät viranomaisten tai veronmaksajien kontolle. Meidän pitää siis katsoa, miten voimme löytää sellaisen järjestelmän, sellaisen rakenteen, joka sopii sisämarkkinoille. Tämä on tärkeä kysymys, kun ajatellaan tavoitetta, jota toivon, että kollegat pohtivat. En ole yksityiskohtaisemmin käsitellyt tätä, mutta mielestäni tuntuisi kovin loogiselta, jos yksilöiden menetykset ikään kuin yksityistettäisiin. Ei voida ajatella, että investoijat nauttivat hyvistä ajoista ja sitten kun tulee ongelmia esiin, niin sitten pyydetään, että vähettäispankkitoiminta voikin korvata tämän. Näin ei voi toimia markkinoilla. Jos uskoo vapaisiin markkinoihin, niin ei voida ajatella, että väittäispankkitoiminnan puolelta kannetaan vastuu silloin, kun on ongelmia hyvinä aikoina. Ainoastaan sijoituspankkirit nauttivat hyödyistä, eli Toivon, että kollegat miettivät tätä tarkkaan. Minulla ei ole nyt ehkä aikaa kommentoida kaikkia esiin tuotuja kantoja, mutta pyytäisin siis todella sihteeristöä auttamaan meitä hyvin tarkkaan katsomaan, mitä liikaisen raportissa oikeastaan ehdotetaan. Ei siinä taideta muuttaa rakennetta pankin toimintaan. Kyllä pankit voivat tehdä sitä bisnestä, mitä haluavat, mutta – ei voida olettaa, että veronmaksajat pelastavat. Eli jos otetaan liiallinen riski, veronmaksaja ei saa joutua sitä maksamaan. Eli kaikki riskit selkeästi on otettava huomioon niin, että talletukset toimivat ei niin kuten Kyproksella tällä hetkellä. Siellä ei ole mitään pankkipalveluita ylipäätään tällä hetkellä. Ihmiset eivät saa rahaa käteistä. Meidän on saatava aikaan tilanne, jossa kriisin hetkellä raha virtaa edelleen. Tämän velvollisuutemme oikeastaan kansalaisten suuntaan. Rahan on virrattava edelleen. Tilillä oleviin rahoihin on päästävä käsiksi ja se ei ole mahdollista nykyrakenteiden puitteissa. Minulla on monia muita kommentteja, mutta minulla ei ole aikaa kaikkia esittää. Mutta kuten sanoin, toivon, että voimme käydä pidempää keskustelua tästä myöhemmin. Edustaja Högmark. Kiitoksia, halusin tähän vastata, koska oli aika kiinnostavaa. En usko, että kukaan täällä pitää siitä, että veronmaksajat maksavat pankkien menetyksistä missään pankissa. Siinä on koko lainsäädännön idea, jota nyt käsittelemme, ei vain se, RD4 kohdalla koskien pääoman tason nostoa, mutta koskien myös kriisinratkaisua, pankkikriisinratkaisua. Se on koko ideana pääajatuksena on, että osakkeenomistajat kantavat ensikädessä riskin ja sitten sijoittajat pankissa. Ja jos tätä nopeutetaan, jos tämä erottaisi, se olisi varsin outoa, koska jos pankki erottaa vähittäispankkitoiminnan toisaalle ja sijoitustoiminnan toisaalle, kuka sitten ottaa, kantaa riskin vähittäispankkipuolelta? Minä mietin kaikkia osakkeenomistajia tässä. Jos kyseessä on iso pankki, on enemmän osakkeenomistajia. Ja jos pankkiin liittyy monenlaista erilaista toimintaa, silloin on vielä enemmän osakkeenomistajia, jotka voivat kantaa menetykset ja mm, investoinnit. Mutta tullaanko siihen tilanteeseen, kun sijoitukset ovat investointipuolelle, jotkut taas eivät ole vastuullisia talletuspuolelle. Se olisi varsin outoa. Ja jos seurataan linjaa, josta nyt keskustellaan, niin on erilaisia riskejä kaikissa toiminnoissa. Jotkut riskit vähittäispuolella, esimerkiksi asuntojen, asuntolainat, pitäisikö se erottaa muista vähittäispankkitoimista, tai sitten sijoitukset pk-yrityksiin, pitäisikö se erottaa se, eh, sijoituksista suuriin yrityksiin. Minun pointtini on, että kenenkään sijoittajan osakkeenomistajan ei pitäisi olla vapaa tappioiden takamisesta. Mutta nyt kun toimimme tällä tavalla, tulemme aivan erilaisen tilanteeseen, koska jos pankin riskit erotetaan, silloin riskinotto tietenkin myös erotetaan. Ja meistä kaikki osakkaat, kaikki sijoittajat, heidän pitäisi kaikkien kantaa vastuu. Ja jos haluamme tähän ongelmaan tarttua tällä tavalla, niin silloin tavallaan avaamme tietä vielä suuremmille ongelmille. Voimme tämä varmasti nähdä Kyproksella, että ongelmana Kyproksen pankeissa ei ole niiden investointi uh, Thank you. Uh, I won't, take more than a minute. Kiitos aivan lyhyesti puheenjohtaja. Haluan todella sanoa, kuinka tyrmistynyt olen siitä, että ylipäätään puututaan koko talletuskysymykseen. Tässä pitää katsoa. Siis tämä saattaa aiheuttaa todellista paniikkia. Mitä tulee tappioihin? Kuulin tänään, että Irlannin pankin johtajan palkka on yli 800 000 ja tähän vielä Lisäksi Saksalaisen pankin johtaja tienaa yli 400 000 ja he laskuttavat 1,6 prosentin vaihtuvaa korkoa. asuntolan omistajilta. He haluavat tässä vain sälyttää kaikki tappiot asuntolainen haltijoille. Kaikki jatkuu samaan vanhan malliin. Siis he tulevat maksamaan 4,6 prosenttia, kun EKP antaa likviditeettirahastoihin lainaa yhdellä prosentilla näille samoille pankeille. Emme me voi kantaa kaikkea vastuuta poliitikoina, vaan meidän pitää todella päästä siihen, että ja johtavat tahot kantavat osan vastuusta – he pitävät täysin normaalina sitä, että tappiot sälytetään näin lainanhaltijoiden kannettaviksi. 4,6 prosenttia lainanhaltijoita, kun taas markkinoilla korko on 1 prosentti tai alle. Emme saa jatkaa saman vanhan mallin tähän on hyvä päättää, kun me emme todellakaan tarvitse tätä business as usual ajattelua, että jatketaan tuttuun tapaan. Tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia. Uudistukset, joita on tehty yksittäisen lainsäädännön kautta, eivät ole pystyneet muuttamaan siihen, että kulttuuri olisi muuttunut. Kulttuurimuutosta tarvitaan ja lopulta nyt se, mitä me haluamme. Oikeastaan aina mitä minä pyydän, että katsotte yksityiskohtaisemmin sitä – Emmekö tarvitse sitä markkinapoista järjestelmää tällä saralla? Onko niin, että vähettäis kauppaa? Pankkipalveluala kantaa riskit. Katsotaan nyt yksityiskohtaisesti, mitä Liikanen sanoo. Palataan tähän kysymykseen sitten. Minusta tuntuu, että luottamusta pankkijärjestelmään ei palauteta, jos emme puutu joihinkin rakenteellisiin perusongelmiin, joita siellä on. Minä avoimesti kuuntelen, mitä ihmiset haluavat tehdä tässä, mitä tarkistuksia esittää, mutta ei voida jatkaa tuttuun tapaan, koska silloin ei voida luottaa järjestelmään enää. Siirrytään kriisistä toiseen, koska todella tämä liiallisten riskien ottaminen haittaa koko järjestelmää. Tätä asiaa voidaan kohdella eri tavoin, mutta jonkinlainen järjestelmämuutos muutos tässä tarvitaan. Ehkä voidaan katsoa joitain niitä tekijöitä, joita edustaja Högmark on ottanut esiin, katsoa yksityiskohtaisemmin vähän näitä elvytys- ja kriisiratkaisuasioita, mutta mielestäni lopulta ei ole reilua, että veronmaksaja joutuu kantamaan riskin. Kun riski on ollut liiallista, katsotaan miten tässä edetään. Ai, anteeksi. Selvä, olkaa hyvä. I would like to say to Mr. Mitchell that I actually... että minä olen investoinut pankkiin Irlannissa. Olen tähän mennessä menettänyt vain 80 prosenttia. Olen itse osakkeenomistaja. Otan kyllä nämä tämän syyn niskoilleni tässä. Yes, well, but... Minusta tuntuu, että... Onkohan tässä lisäargumentti liikasen uudistusten puolesta? Yksilöistä tässä on myös kyse. Chief Executive of the Bank of Ireland and asking those circumstances how we can justify No, haluaisin mä tietää, miten pankinjohtaja voi todella äh, perustella sen 800 000 palkan itselleen ja sitten varapuheenjohtajalle 400 000 palkan näissä olosuhteissa, kun olisi mit sanoi. No, niin tässä vankka argumentti uudistusten taakse. Pohditaan nyt tarkkaan yksityiskohtia – ja halusin vain sanoa, että määräaikatarkistusten jättämiselle on 15. päivä huhtikuuta. Tarkistuksia käsitellään 7. toukokuuta. Valiokunnassa äänestetään 28. toukokuuta. Haluaisin huolehtia siitä, että keskustelua käydään mahdollisimman paljon jäsenten kesken, koska kuunneltuani keskustelua tiedän, että vielä on monia avoimia kysymyksiä, joista on keskusteltava yksityiskohtaisemmin. Selvä, kiitos. Nyt annan kollegan varapuheenjohtajalle puheenjohtajan paikan. here. So thank you very much. Kiitos oikein paljon, Aileen. Siirrytään esityslistalla eteenpäin. Ensimmäinen keskustelu. Hiljaisuutta pyydän. Ensimmäinen keskustelu. Ma, everything is in English. So the first exchange of ensimmäinen keskustelu vuoden 2014 talousarvion valtuuksista kolmikanta neuvotteluja varten. Esittelijä Sven Giegold. Sven, saatte puheenvuoron. bien sûr, l'information de ces I'm waiting a bit until the noise comes. Odotan hiukan, että salissa hiljentyy. Ah, ja, das ist doch besser. Uh, so thanks a lot, uh, Chair, for... Kiitoksia puheenjohtaja puheenvuorosta. Lyhyesti EKn valiokunnan lausunto ensi vuoden talousarviosta varmasti on hyvin tunnettua mikä on meidän toimivalta aluetta Aika rajoitettuahan se on, mutta kuitenkin aion oikeastaan seurata tämän valiokunnan perinnettä mietintöluonnoksessani. Tietysti olen utelias näkemään ja kuulemaan teidän prioriteettejanne. Pyritään siis edistämään Euroopan valvontaviraston toimintamahdollisuuksia. Eilen pystyimme vahvistamaan pankkiviranomaista Samoin tässä uudessa kokoonpanossa, jossa on mukana yhteinen valvontamekanismi, tiedämme, että aikaisemmissa budjettiluonnoksissa komissiolta ne eivät aina vastanneet virastojen toiveita. Me saamme, annamme paljon toimivaltuuksia virastoille, ne voivat laatia uusia teknisiä standardeja ja muita delegaatuja säädöksiä ja tämän takia tarvitaan myös vastaava kapasiteetti hoitaa tämä asia laadukkaasti. Muutoin meille syntyy enemmän ongelmia jälkikäteen. Tämän takia on tärkeää antaa virastolle mahdollisuudet toimia niiden, niillä myönnettyjen tehtävien mukaisesti. Samanlaista logiikkaa harjoitetaan, harjoitetaan Eurostatin kohdalla ja kansainvälisen veroyhteistyön kohdalla. Me pyydämme eri, eri mietinnöissä sitä, että eurooppalaiset tilastot, Samoin kansainvälinen veroyhteistyö on tehostettua. Siksi tarvitsemme myös tarvittavat resurssit, jotta tämä toimii. Ja lopuksi me kaikki tiedämme tilanteen, että rahoitusmarkkinoilla on täällä Brysselissä paljon resursseja. Se voi vaikuttaa päätöksentekoon. Ne rahoittavat tätä mutta kansalaisyhteiskunnalla on enemmän ongelmia tämän asian hoitamisessa. Siksi puolueiden keskellä on onnistuneet siinä, että nyt on myös Euroopassa rahoitusta, jolla autetaan äh, kansalaisjärjestöjä äh, rahoittamaan niiden tekemää työtä täällä Brysselissä. Tämä, tämän työn mielestäni pitäisi myös jatkua. Näin olemme aikaisemmin tehneet ja mielestäni tältä pohjalta pitäisi jatkaa. Nyt sitten olen utelias teidän, kuulemaan teidän prioriteettinne. Aion muuten myös vierailla relevanteissa laitoksissa keskustellakseni heidän kanssaan siitä, ovatko he tyytyväisiä budjettiin ja budjettimenettelyihin. Ja tietenkin olisin varsin tyytyväinen, jos varjoesittelijät tai muut asianosalliset MEPit liittyisivät mukaan näihin vierailuihin se olisi varmasti kiinnostavampaa kaikille. Meillä oli jo tämä mukava, hyvä vierailu Lontooseen. Se on todella hyvä Ulle, joten kannustaisin tällaisen jatkamista myös tämän uuden laitoksen kanssa. Kiitos. Kiitos, Giegel. Seuraavaksi puhutaan siis Espanjassa. Seuraavaksi annan puheenvuoron Anne Jensenille budjettivaliokunnasta. Olkaa hyvä. Uh, yes, I'm here. Kiitos puheenjohtaja. Edustan täällä tänään siis budjettivaliokuntaa, koska olen vuoden 2014 talousarvion esittelijänä. Kuten tiedätte, viime viikolla äänestimme suuntaviivoista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja ongelmana on siis se, että meillä ei ole vielä rahoituspuitteita – eikä oikeus perustaa, joten olemme tällaisessa hyvin avoimessa tilanteessa. Tilanne on vielä auki. Parlamentin enemmistö kuitenkin suosittelee sitä, että komissio tekee ehdotuksensa toukokuun loppuun mennessä siis liittyen monivuotiseen rahoituskehykseen, koska emme halua että komission tässä syrjään, se nyt pitää, pitää, pitää pitää kiinni omasta ehdotuksestaan, se on tässä kaiken ytimenä. Minusta on, oli hienoa kuunnella tässä Giegoldin puheenvuoroa. Hän puhui näistä kolmesta virastosta. Ne varmasti ovat teidän valiokuntanne kannalta hyvin tärkeitä. Eilen meillä oli ensimmäinen neuvottelu neuvoston, komission ja parlamentin välillä. Ja keskustelimme hyvin kohteliaisen sävyn aikataulusta ja töiden edistymisestä. Mutta parlamentin valtuuskunta mainitsi nämä laitokset kun neuvosto puhui hyvin tiukasta budjetoinnista virastoille. Meidän täytyy kuitenkin katsoa, miten toimitaan näiden kolmen tärkeän viraston osalta. Niille lankeaa useita tehtäviä ja meidän pitää myös varmistaa se, että on tarvittavat resurssit käytössä. Olemme myös tavanneet virastojen edustajia. Paikan, paikalla oli talousarvion valvontavaliokunnan ja budjettivaliokunnan edustaja. Meidän pitäisi valvoa näiden virastojen tilannetta, katsoa miten ne pääsevät eteenpäin, koska niillä on huolenaiheita siitä, että ne saavat osittain rahoitusta EUn talousarviosta ja osittain taas jäsenvaltioilta. Ja joillakin jäsenvaltioilla ei näyttäisi olevan varaa rahoittaa näitä tahoja, joten nyt meidän täytyy todella löytää uusia keinoja tilanteeseen puuttumiseksi niin, että ehkä voitaisiin edistää sitä, että rahastot saisivat tai virastot saisivat todella rahoitusta EUn talousarviosta tai sitten osittain tietyillä jäsenmaksuilla tai alalta tulevilta, tulevilta maksuilta. Eli meillä olisi tällainen uudenlainen järjestelmä, josta tietysti pitäisi sopia, kun sovitaan näiden virastojen oikeusperustasta. Ne mainitsivat myös yhden ongelman, jonka pitäisi ottaa huomioon myös tässä valiokunnassa. Joskus hallintokaavio, jota katsomme, ei välttämättä vastaa viraston tarpeisiin. Heillä ehkä on määrärahoja, mutta henkilöstön palkaaminen on henkilöstökaavien takia ja sen mallin takia hankala, eli tähän pitäisi keskittyä. Ja sitten budjettimenettelyn kehittymisestä yleisesti Saamme nyt eri valiokuntien panoksen budjettivaliokunnalle. Erityisesti mitä tulee pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Määräaika on 29. toukokuuta ajatukselle, jota haluaisimme komission tarkastelevan ja katsotaan saammeko tältä osin suosituksia. Eli teidän pitäisi olla valmiita tältä osin toukokuussa. Ja sanoisin myös, että odotamme innolla yhteistyötä teidän valiokuntamme, valiokuntamme ja muiden valiokuntien kanssa. Viimeisten kolmen budjettineuvottelukierroksen aikana Lissabonin sopimuksen osalta on nähty, että neuvosto ei oikein kunnioita tätä sopimuksen henkeä siitä, että parlamentti ja neuvosto olisivat tasa-arvoisia toimijoita. Me emme kahteen otteeseen ole päässeet sopimukseen niin, että on jouduttu turvautumaan 12 osiin, emmekä halua tämän jatkuvan. Eli haluamme todella vakavasti otettavia keskusteluja, jotta tämä onnistuu, niin neuvottelutiimin pitää olla hyvässä yhteydessä eri valiokuntiin. Nyt odotan innolla teidän kommenttejanne. Kiitoksia Jensen. Nyt antaisin puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensin Färber EPPstä. Paljon kiitoksia. Vuoden 2014 budjetti on tietenkin jännittävä asia, kun on kyse asioista, jotka on vielä – sovittava ja toteutettava monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Toisaalta viime viikkoinen parlamentin päätös on nyt tehty ja meidän on ymmärrettävä tarkkaan se, että seuraava seitsemän vuotta antaa hyvin säästeliät talousarviot Eurooppaan. Toivoisin siis, että keskitytään välttämättömään eikä lisätä lisätuiveita. Olen ollut budjettivaliokunnassa kymmenen vuoden ajan ja tunnen siellä kaikki menettelyt. Tämä koskee myös pilottihankkeita ja valmistelevia toimia. Totta kai se on yksi näistä oikeuksista, jonka saimme kiisteltyä itsemme suhteessa neuvostoon, mutta vähitellen kysyisin, mitä kaikkea emme ole jo ehdotelleet pilottihankkeiden valmistelua ajattelevia toimia ajatellen. Ja onko järkevää rajoituskauden aluksi, kun ajatellaan kaikkia ohjelmia, joista syntyy menoja. Juuri on lähetty liikkeelle niiden osalta ja valmistelevien toimien kauttahan pitäisi lähinnä valmistella sellaisia asioita, joista tulee ohjelmiakin aikanaan. Vaikka hyvin tunnen menettelyn, niin joku pitäisi kuitenkin selittää minulle, onko rahoitusnäkymien aluksi tämä todella parlamentin ykköstavoite. Meillä on tärkeää, kuten esittelijä antoi ymmärtää, nähdä miten virastot toimivat ja miten ajatellen yksittäistä lainsäädäntöä, jossa ne ovat mukana, miten voidaan antaa lisätehtäviä, ajattelen vaikka viime viikon audit äänestystä. Silloin annettiin tehtäviä, johon ei ole henkilöstöä, jos haluamme, että nämä tehtävät toteutetaan kunnollisella tapaa, pitää olla myös riittävät rakenteet. Meidän pitää katsoa tätä yksityiskohtaisemmin. Kaikki eivät ole tässä hienossa asemassa, että ovat kolmikantaneuvotteluissa. EKP, kaikki henkilöstö siellä, miten se suhtautuu Euroopan pankkiviranomaiseen ja siihen, mitä EKP voi itse tehdä. Eli henkilöstökaavista tulee tavallaan osa myös meidän tehtäväämme ilman, että puututaan keskuspankin riippumattomuuteen. Meidän on ajateltava valvontaa. Se on meidänkin tehtävämme, eli euroalueen osalta tähänkin tulee vielä oma lisänsä, eli meidän pitää tähän tutustua. En ollut kolmikantaneuvotteluissa, olen lukenut tähän mennessä vain uutisia, joten joudun tutustumaan vielä yksityiskohtaisemmin. Onneksi emme ole valikonta, jolla olisi valtavasti mm, tällaisia ohjelmia, joista syntyy menoja, joten me olemme melko maltillisia aina tässä budjettimenettelyssä, mutta mielenkiintoista on siirtyä uusiin rahoituskehyksiin ja haluan olla rakentavassa hengessä tässä työssä mukana. Tervetuloa. Kiitos. Seuraavaksi Asset D-ryhmästä Njok. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa Rova Jensen tervetulleeksi ja samassa yhteydessä eh, kiittää tätä mietintöä. Tästä mietinnöstä me tuimme sitä ryhmässämme viime viikolla täysistunnossa. Ja haluankin jätä tässä ylistää, koska tämä mietit on todella kunnianhimoinen. kun ajatellaan ensi vuoden talousarviota, se täysin heijastelee päätöslauselmaa, joka parlamentissa hyväksyttiin monivuotisen rahoituskehyksen e, kohdalla. 506 edustajansa tuki. Tämä on sitten aika vaikea keskustella, koska emme tunne vielä neuvotteluiden lopputulosta neuvottelujen neuvoston kanssa. Mutta teidän mietinnössä on myös tämä vaihtoehtoinen skenaario, jos joku käyttää vetoa, ja sitten palataan vuoden 13 rahoituskattoon. Se ei tässä nyt ole niin kiintoisaa, vaan se, että ehkä tämä tässä tapauksessa nopeuttaisi keskustelua omista varoista tulevassa parlamentissa, joka ensi vuonna valitaan. Tässä puhutaan erityisesti. Me tietysti olemme kiinnostuneita Ekon valiokunnan toimivaltuuksista, joka takantaa ensi vuoden talousarvioon. Ja haluaisin korostaa makrotaloudellista vaikutusta, joka yhteisen budjettipolitiikalla on, jos sitä nyt voidaan sitä jatkossa käyttää. Ensin pitää muistuttaa siitä, että Kaikilla julkisilla menoilla, menoilla ei ole samaa makrotaloudellista vaikutusta. Meidän kannattaa tätä korostaa, koska mehän usein puolustamme budjettipolitiikan roolia. Jotkut menoerät vaikuttavat enemmän kuin toiset. Ajattelen erityisesti innovaatioihin ja tutkimukseen ja kehitykseen käytettäviä rahoja toisin kuin kun käytetään toi, rahaa toimintakuluihin tässä syntyy tällaista kasvavaa tuottoa tavallaan. Jos pannaan syrjään infrastruktuurimenot kohdassa 1a, 1a neuvoston paperissa, niin silloin on vain 90 miljardia seitsemäksi vuodeksi innovaatioon, varsinaiseen innovaatioon. Sama neuvoston ehdotus sisältää 15 miljardia 1a kohtaan ensi vuonna. Tarkoituksena on asteittain tehostaa toimintaa vuoteen 20 mennessä, jota tavoitettaisiin 20 miljardin taso. Se on kyllä varsin vähän, se ei riitä. kun ajatellaan Euroopan kilpailukyvyn rapautumista ja jäsenvaltioiden pääjohdon, johtojen sitoumuksia siihen, että annettaisiin kolme prosenttia EK, Euroopan BKTstä tutkimuksen kehitykseen vuoteen 2020 mennessä ja nyt olemme hiukan alle kahdessa prosentissa. Parlamentti on legitiimi osallistua tähän keskusteluun ja jos me saada, saamme sitä joustaa, jota me pyydämme seuraaviin rahoituskehykseen, seuraavaan rahoituskehykseen, niin silloin voimme todellakin suunnata uudella tavalla tiettyjä menoja sellaisiin ohjelmiin, jotka tuottavat enemmän hyötyä. Kiitoksia. Gracias, señor Kiitoksia, Onko. Seuraavaksi Turvalds liberaalien nimessä. Thank you. Well, I think so far... Kiitos. Minusta tuntuu, että keskustelu tähän mennessä on ollut erittäin hyvää. Enkä ole sellaisessa asemassa, että voisin sanoa jotain, joka tekisi teistä paljon älykkäämpiä tällä hetkellä. Edustaja Kigolds sanoi, että pitäisi jotenkin tutkia tarkemmin tätä kysymystä. Minä omin mahdollisuuksin teen yhteistyötä niin hyvin kuin osaan. Muuta en tällä hetkellä tänään vielä osaa sanoa. Kiitos. Muchas gracias, señor Torvald. Kiitoksia. Seuraavaksi Siile ECRstä. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa nähdä taas Anne Jensen. Tapasimme jo toisaalla ja nyt ajat ovat hyvin epävakaat vuoden 2014 talousarvion osalta, joista Jensen on esittelijänä. En halua nyt toistaa jo sanottua, mutta virastoista meidän täytyy todella uuden lainsäädännön osalta katsoa, haluammeko uusia toimia virastoja kontoille. Joko tarvitaan siihen sopiva talousarvio, jotta toimet voidaan myös toteuttaa, tai sitten meidän täytyy löytää uusia rahoituskeinoja. Esimerkiksi liikenteessä on jo uudenlainen malli, jossa teollisuus, teollisuuden tahot ovat mukana rahoittamassa toimia. meidän täytyy todella nyt löytää muitakin keinoja rahoittaa eri toimia kuin veronmaksajien pussi. Se, että virastot tekisivät huonoa työtä vähäisten resurssien takia ei ole kenenkään tavoitteena. Kiitoksia. Seuraavaksi vielä Gigo, jos hän haluaa pitää loppupuheenvuoron. Presidente. Ähm, äh, ich antworte kurz auf Deutsch. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan lyhyesti saksaksi. On jo selvää, että tämä mietintö on tällä kertaa äärimmäisen mielenkiintoinen. Katsotaan, miten Ekonissa toimitaan. Voimme joko tehdä niin kuin aikaisemmin, eli että keskitymme tärkeiden asioiden tarkasteluun, johon keskitymme, tai voimme myös rinnakkain toimia teidän töidenne suhteen. Siis olen tehnyt selväksi, että omat varat ja verotulot ovat järkeviä. Ymmärrän, että kaikki esittelijät eivät suhtaudu tähän aivan samalla tavalla. Voimme käydä tästä keskustelua ja odotankin jo innolla tätä keskustelua kahden puolin välillä. Minusta huomiosi oli hyvin mielenkiintoinen siitä, että EUn menojen osalta pitää katsoa tarkkaan, miten ne vaikuttavat makrotaloudellisesti. Ja sitten maatalousmenot. No tässä oli aika mielenkiintoinen näkemys ranskalaiselta sosialistilta. Tästäkin voimme kyllä keskustella. Ja voimme tietysti puhua myös siitä, mitä EUn talousarviolla pitäisi saada aikaan makrotaloudellisesti, jotta saattaisiin tasautuvampi mekanismi. Meidän pitää käydä keskustelua, mutta en mittaa täällä mitenkään esittelijän menestymistä sen suhteen, otammeko tähän kantaa vai ei. Ehkä kansalaiset odottavat, että käytämme tällaisen tilaisuuden hyväksemme niin, että tuomme myös näkemyseroja esiin. On tärkeää, että Ekon tekee niiden budjettikohtien osalta todella vakavasti otettavaa työtä, josta itse olemme vastuussa – emmekä pelkästään keskity monivuotiseen rahoituskehykseen, vaan katsomme myös sitä, mitä toimia ja tehtäviä virastojen tulisi täyttää. Ja sitten vielä eiliseen trilogiin, johon Markus Feber viittasi. Lainsäädäntökompetenssi ja delegoidut säädökset, joita hyvästä syystä ei siirretä EKPlle, vaan niiden tulee päteä koko 27 valtion eu Niin kaikkia tehtäviä ei voida siirtää pankkivalvontaviranomaiselta tai muilta viranomaisilta EKPlle. EBAllahan on ollut valvonta toimivaltaa. Ja jos CRD 4 päästään pian sopuun, niin tilinpitoon liittyen tulee paljon uusia delegoituja säädöksiä. Ja tähän liittyy tiettyjä tehtäviä ja siksi on hyvä, että tässä viitattiin siihen, että pitäisi ehkä pohtia sitä, että tätä ei rahoitettaisi pelkästään eu talousarviosta. Virastothan usein ehdottavat sitä, että luotaisiin erillinen budjettikohta näille, jotta DG markkinapääosaston sisäiset ongelmat saataisiin näin sivutettua. Koska meillä on jo nyt ongelma siinä, että erityisesti pienillä mailla on ongelmia maksuosuuksiensa kanssa, eikä ole järkeä siinä, että henkilöstö joutuu hoitamaan aivan vääriä tehtäviä. Eli tähän pitää kiinnittää huomiota – Voimme käydä myös makrotaloudellisia teoreettisia keskusteluja. Ne ovat aina mielenkiintoisia, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä tehtävämme puhtaasti. Ja teilläkin on varmasti jo paljon tekemistä, joten toivotan työn iloa. Kiitoksia, Giegold. Nyt muistuttaisin vielä, että 17. kesäkuuta on jätettävä tarkistukset. Keskustelu käydään 5. syyskuuta Ekonissa ja täysistunnon osalta keskustelu täytyy vielä vahvistaa. Nyt sitten viimeisen esityslistan kohtaan tämän aamun osalta. eli järjestely rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioille, joiden rahoitusyksikkö ei ole euro. Tässä Danuta Hybner on esittelijänä. Hän saakin välittömästi puheenvuoron. I, I would like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti pääkohdat tästä mietinnöstä. Tämä on väliaikainen mietintö, joka liittyy AFETin menettelyyn. Halusimme mennä hiukan pidemmälle kuin tällainen normaali kyllä ei lausunut tästä valiokunnasta, koska mielestäni voimme antaa kyllä panoksen sen eteen, että uusi maksutaseasetus saa paremman version. Yleisesti ottaen tässä mietinnössä ehdota, mitä komissio on ehdottanut muutoksen asetuksen, erityisesti se, että siirrytään laajempaan väline Arsenaalin rahoitusavun kohdalla euron ulkopuolisille maille. Ei pelkästään anneta lainoja makrotalouden sopetusohjelmille, on erityistä luotonantoa ja pyritään, on myös tällaisia luottolainakohtia, jotka liittyvät um, mm, ennaltaehkäisevän toimintaan näissä valtioissa. Olen myös samaa mieltä siitä ajatuksesta, jota komissio on ehdottanut, että tämä asetus liitetään hiljattaisiin talouden ohjaukseen tehtyihin toimiin ja talouden, taloudelliseen koordinointiin niin, että tuleva rahoituksellinen apujärjestelmä EUn ulkoisille, euron ulkoisille maille sopii yhtenäiden uusimpien muutosten kanssa mutta täällä on tehty myös tarkistuksia. Väliaikaisen mietinnön käyn läpi lyhyesti. Yksi on sellainen ehdotus, että kun keskeytämme ERVV-välineen, niin tulee olemaan noin 10 miljardia käyttämätöntä lainakapasiteettia. Tämä voisi myös vahvistaa välineen voimaa, jos tämä 10 miljardia lainantokapasiteettia antaisiin välineen käyttöön. Tämä lisäisi kapasiteettia 50-60 miljardiin euroon. Ehdotan myös muita välineitä välineen sisällä, jotka liittyvät epäsuoraan pankkien pääomittamiseen lainan muodossa jäsenvaltioille. Tarkoituksena on juuri vaikuttaa pääomittamisen pankeissa. Olemme tarkastelleet mahdollisia haasteita. Tällainen mahdollisuus on kyllä olemassa juridisesti ajatellen. Sitten Euroopan mm, vakausmekanismisopimus tulee muuttumaan jatkossa, meidän pitäisi ottaa huomioon myös se, että euroon kuulumattomatkin maat voisivat hyötyä pankkien pääomittamisvälineestä, joka EVMllä on, ja siitä ehdostaa, että ne antaisivat myös oman pääomaosuutensa EVMlle. Ja tämä on aivan erityisen tärkeää, kun ajatellaan yhteistä valvontamekanismia jossa ehtoja on tarjottu myös euron ulkoisille maille, että ne liittyisivät tähän järjestelmään, yhteiseen valvontajärjestelmään. On myös sellainen ehdotus, että voidaan suoraan pääomittaa pankkeja ja sitten luodaan ehdot, olosuhteet sille, että voidaan laajentaa tätä toissijaisuusjärjestelmää euron ulkoisiin jäsenvaltioihin. Uuden aset, uus, osittain uudessa asetuksessa vahvistetaan hyvä yhteys Gosesin mietintöön. Komissio on ehdottanut siitä, että siirryttäisiin Gosesin mietinnöstä tähän asetukseen. Ja siellä on monia tärkeitä seikkoja. Minäkin ehdotan, että suhtauduttaisiin avoimemmin tähän Gosesin mietintöön. Mm. mitä tulee näihin eri välineisiin, joita käytetään rahoitusavusta, talouden hallin ohjauksen ja niin edelleen. Me siis laajennamme tätä ja siirretään tämän Kosesin mietinnön elementtejä suhteessa siihen, mitä komissio alun perin ehdotti. Uh, uh, Sitten tässä on linkki myös Ferreran mietintöön, mitä tulee ilmoitusvaatimuksiin ja valvontavaatimuksiin, seurantavaatimuksiin. On moniakin kysymyksiä, joita varjoesittelijät ovat ehdottaneet suurimmasta osasta. Olemmekin samaa mieltä ja olemme laatineet kompromisseja joissa käsitellään useimpia kysymyksiä. On pari sellaista joita, asiaa, joita en ottanut mukaan kompromisseihin. Ne ovat siis vain tarkistuksen muodossa. Yksi on ehdotus ottaa mukaan maksutaso asetukseen suora pankkien pääomittamisväline. Olen tätä vastaan, koska tämä on sellainen väline, joka taataan EU-talousarviosta ja minun ymmärtääkseni meidän ei pitäisi mennä yli sen, mitä on käytössä mm, lainakapasiteetissa. Tämä, tässä tuli suora riski rahoitusriskiä, siksi minä vastustan tätä yksittäistä tarkistusta. Ja Gosesin mietinnön yhteydessä oli myös tällainen säädös, ja, ja se muuten poistettiin sieltä Gosesin mietinnöstä aikanaan. Tässäkin meillä on sellainen kohta, joka liittää tämän saatavuuden, makrotaloudelliseen ehdollisuuteen ja kohesiopolitiikkaan, niin minä vastustan tällaista linkkiä rakennerahastoihin, koska se yksinkertaisesti kuuluu rakennerahastus, äh, <laughs> rakennerahastoasetukseen. Näin EU e rakentuu ja toimii. Me emme sääntele muita toimialoja asetuksen kautta, joka liittyy ihan toiseen alaan. Tämä löytyy kohesioasetuksesta, siksi se on poistettu tästä yhteydestä. Ja vielä yksi erimielisyys, se ei ole mikään kovin vakava. Tietysti Olle Smithin kanssa olemme ehkä eri linjoilla. Tämä liittyy artiklaan 151 ja 152 perussopimuksessa. Siellä puhutaan työmarkkinaosapuolten roolista ja kuinka tärkeää kansalliset käytännöt ja sopimussuhteet ovat Mm. samoin artikla 28 perusoikeuskirjasta on mukana vaikkakin jotkut kollegat, erityisesti Olle. Olen pahoillani, että mainitsin sen nyt näin nimeltä Olle, mutta tämä taitaakin olla ainoa erimielisyyden kohde, joka meillä on. Meillä pitäisi olla viittaus vain 152 artiklan eikä 151. Muutoin mielestäni onnistuimme toimimaan niin, että laajensimme mietintöä sellaista tavalla, että se toivottavasti on myönteistä tietoa myös neuvostolle ja komissiolle, mitä tulee parlamentin kantaan. Onnistuimme saamaan komission neuvoston ymmärtämään sen, että heidän pitäisi ottaa meidän mietintöämme. Jos saamme sen läpi huhtikuun istunnossa, silloin ei varmastikaan ole mitään vaaraa siitä, että neuvosto tai komissio olisi piittaamatta tästä mietinnöstä. Olimme läheisessä yhteydessä myös komissioon, se tarkasti, siellä tarkasti kaikki juridiset mm, toteutettavuuskysymykset ja ratkaisut, tässä ehdotetaan, että ne ovat toimivia, joten yleisesti ottaen tässä toimitaan, tämä on tulevaisuuteen suuntautunut, mutta ehkä kuitenkin aika varma ja turvallisella pohjalla oleva mietintö. Kiitoksia, Hymner. Nyt Kutas ST-ryhmästä. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin kiitokset Estelijä Hybnerille loistavasti sujuneesta yhteistyöstä, sitä, että hän on ollut valmis sisällyttämään suuren enemmistön tarkistuksista, joita olemme tehneet tähän mietintöön. Näistä meidän tarkistuksistamme haluaisin vain kiinnittää huomion maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksiin budjetteihin, talousarvioihin ja maksutaseisiin jäsenvaltioissa ei ainoastaan euroalueella. Eli kun puhutaan siitä, että annettaisiin tukea, jotta voitaisiin parantaa niiden tukien vastaanottokykyä. Toinen asia on se, että voidaan taistella veronkiertoa veropetoksia vastaan ja sitten siellä on lausekkeita, jotka liittyvät kansallisiin palkanmuodostusjärjestelmiin. Ja perustamissopimuksiin tässä samoin kuin perusoikeuksiin liittyvät kohdat haluamme kiittää yhteistyöstä tässä yhteydessä ja sitten mitä yhteisiin tarkistuksimme tulee. Tämä liittyy myös Ferreiran Tupac-mietintöön. Lopulta vain onnittelisin esittelijää, kun hän on esittänyt näitä pääomittamisvälineitä euroalueen ulkopuolisille jäsenvaltioille. Tämä pääomittamisrahasto olisi myönteisempi Jolin esittämässä muodossa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Ulle Schmidt liberaaleista. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, osoittaa kiitollisuuttani Danuta Hybnerille. On aina etuoikeus saada tehdä yhteistyötä kanssasi. Tämä on tärkeä lainsäädäntöä ja tässä mennään oikeaan suuntaan. On haaste siinä, että Eurooppa jakautuu entisestään kahtia. Maat jättäytyvät joko ulkopuolelle tai ovat mukana. Meillä on kuitenkin tässä joitakin pieniä näkemyseroja liittyen ehdollisuuteen. Tämä asia on tullut aikaisemminkin esiin. Varmasti ymmärrätte argumenttinne, mutta toisaalta Ymmärrämme sen, että sanotte, että sitä ei tarvitsisi ottaa tähän mukaan. Ymmärrän tämän kyllä. Mutta 151 ja 152 artiklat sitten. Ne ovat ehkä vieläkin olennaisempia, koska näkemyseromme ovat niin suuria siitä, miten palkka muodostetaan ja miten sosiaaliset kysymykset heijastuvat jäsenvaltioissamme. Ja tämä oli yksi suurimmista ongelmista Sixpackin hyväksymisen osalta, koska se vaaransi koko järjestelmän. Joku kutsuisi sitä ehkä pohjoismaiseksi malliksi, no oli mikä oli. Meillä on kuitenkin osavastumme eikä poliitikkojen vastuulla ole palkan muodostaminen, ei edes kun kyseessä on minimipalkka. Ja siksi meidän kantamme on se, että tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja me haluaisimme tähän erillisen äänestyksen, mutta muut ehkä voivat pitää tätä hieman vähemmän tärkeänä asiana – mutta poliittisesti vastuunkanto siitä, miten työmarkkinat toimivat ainakin omassa maassa, niin ei ole mikään vähäpätöinen juttu. Mutta kaiken kaikkiaan kiitän kuitenkin tästä erinomaisesta työstä. Kiitos. Seuraavaksi Jolie Vihreistä. Euh, moi aussi, je voulais remercier Madame Hübner pour Minäkin haluan kiittää Rova Hübneria erinomaista mietinnöstä ja sanoa, että minun ryhmäni on todella tyytyväinen mietintöön tässä muodossaan jo. Me tuemme kokonaisuudessaan kompromissitarkistuksia ja haluankin kiittää teitä yhteistyöhengestä, rouva esittelijä. Näin tämä oli mahdollista on kaksi aihetta, jonka, joissa olisimme halunneet mennä hiukan pidemmälle. Kieli kompromississa F olisimme halunneet, että olisi ollut hiukan tiukempaa sanallisesti, mitä tulee suoraan pankkien pääomittamiseen, mutta voimme kyllä hyväksyä nämä mekanismit, joita Rova Hybner ehdottaa. En ymmärrä, miksi hän ehdottaa, että minun tarkistuksena 53 äänestäisin kielteisesti, kun se on kuitenkin vain ihan heijastelee GOSES-mietintöä, ja se koskee sitä mahdollisuutta, kun kun tämä sopeutusohjelmassa tapahtuu jotakin virheitä, johtuuko se valtion omasta päätösvallasta. Me halusimme myös tarkistaa, johtuuko tämä vääristymä itse sopeutusohjelmasta siinä muodossa, kun sitä äänestettiin kosin yhteydessä. Mutta muutoin minä ja ryhmäni olemme tyytyväisiä tähän mietintöön ja myös yhteistyöhön teidän kanssanne. Kiitoksia, Rova Hybner. No- Kiitos. Seuraavaksi EC äraste Chile. Uh, I also would like, thank you Chairman, I would like... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiitellä Danuttaa hyvistä kompromissikokouksista ja tuloksista myös. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä tulos varmasti saadaan huomisessa äänestyksessä. Pari tärkeää seikkaa mielestäni kompromissi C 10 miljardin siirto maksutaseen välineen ohjelmaan vakausmekanismista. Se on hyvä. Ja sitten E ja F kompromissit pankkien pääomattamiskysymykset, nämä ovat tärkeitä tulevaisuutta ajatellen. Tärkeää, että ERM lähestymistapa pidettiin tässä. Tätä ei ole nyt vielä oikeudellisesti sidottu, mutta on hyvä, että suora pankkien pääomittaminen ei euromaille voisi olla mahdollista jo jonkinlaisessa EVM puitteissa. Lopulta olen myös tyytyväinen, että sanotaan, että rakennerahasto asetuksia tulisi. Mutta tässä meillä on ehkä ristiriita joidenkin kollegoiden kanssa, mutta kaiken kaikkiaan hyvä mietintö. Kiitos. Muchas gracias, señor. Kiitoksia. Nyt vielä kuulemme uudelleen esittelijä Hübneriä. Ei ole paljonkaan lisättävää. Olen ymmärrä, miksi ei voi olla viittausta molempiin artikloihin. Hmm. Haluan tämän viittauksen molempiin 151 ja 152, ja siinä pyrkiin vain yhdestä. Ja tässä olemme eri mieltä sinun mielestäsi, mutta en ymmärrä kyllä, miksi haluat vain viittauksen yhteen artiklaan ja puhutaan vain työmarkkinosapuolista ilman, että puhutaan sopimussuhteista, koska silloin kun puhuimme ruotsalaisten kollegojen kanssa tästä talouden ohjauksen kuuden säädöksen paketin kohdalla, niin ne eivät ole tätä mieltä, mutta haluaisin kiittää myös lämpimästi kaikkia esittää tästä keskustelusta. Tämä oli hyvä työprosessi ja minä itse tietysti vastustan suoraa pankkien pääomittamista, joka perustuu tähän välineeseen. Mm josta on näin suora yhteys Euroopan talousarvioihin. talousarvioon. Tämä on ainoa syy, koska kun olen keskustellut asiantuntijoiden kanssa, olen ymmärtänyt, että on tiettyjä rajoja sille, mitä voimme miten voimme käyttää takena EUn talousarviota. Ja erityisesti jos haluaa käyttää tätä suoraan pankkien pääomittamiseen – silloin altistetaan tavallaan EU-talousarvien riskeille ja sehän liittyy aina rahoituslaitosten toimintaan, mutta todennäköisesti tämä riski on liian suuri. Se on ainoa käytännön syy, miksi tätä vastustan. Suoraa pääomittamista siis. Mutta periaatteessa meidän kyllä pitäisi pyrkiä saamaan sellaiset välineet, jotta voimme mahdollistaa suoran pääomittamisen. Ja siksi minä mainitsen ajatuksen siitä, että olisi tällainen EVMn sisarhaaraliike, joka juuri vähentäisi tätä suoraa yhteyttä EVMn e kaltaisen tahon ja rahoituslaitosten välillä, joita sitten pääomitettaisiin tästä vakausrahastosta, mekanismista. Suhtaudun epäilystä tähän henkilökohtaisiksi en ehdota, että käytettäisiin myös maksutase välinettä tähän, mutta ei minä tietysti suoraa pääomittamista vastusta vastata, vain sitä, että maksutaseen välinettä käytettäisiin tällaiseen. Kiitoksia kovasti. Nyt komission edustaja on pyytänyt puheenvuoroa, eli jos teille sopii, niin annan lyhyesti puheenvuoron Englille. Thank you, Chairman. I can be brief. I... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua ihan lyhyesti. Mekin voimme pitää tervetulleena edustaja Hybnerin ja varjoesittelijöiden tekemää työtä. Komissio on täysin sitoutunut sisällyttämään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pitkälle Kosen mietinnön sisällöt ja Ferreiran mietinnön myös, ottaen huomioon, että Tyypäkin lähestymistapa oli vähän erilainen. Kuten se ja Ferreira tietävät, kysymykset liittyvät myöskin siihen, että kaikki euron ulkopuoliset maat eivät ole ratifioineet finanssipoliittista sopimusta. Jotkut tekijät kuitenkin sisällytettiin EU-lainsäädäntöön Ferreira-mietinnön kautta. Uh, fully committed to do its best to Komissio on täysin sitoutunut tekemään kaikkensa, jotta neuvosto ottaa nyt välineistä vapaaehtoinen joukkoon tämän, mitä suorapankkien pääomittamiseen tulee. Me jaamme huolet, joita esittelijänne on ilmaissut toteutettavuudesta. Miten se saataisiin tähän maksutasen väline mukaan, kun ajatellaan suhtautumista mahdollisiin tappioihin EUn budjetissa? Kommentit EVMn Tiedätte varmasti, että tämä liittyy lähinnä jäsenvaltioihin. En voi paljon tästä asiasta sanoa. Lopuksi viittaukset artikloihin 151-152. Kaksi huomiota vain. Sopimus on voimassa joka tapauksessa. Viitattiin sitten artikloihin tai ei. Artikloja on kunnioitettava. Kaikkien joka tapauksessa. Toiseksi Gosesin mietinnön yhteydessä varmasti muistetaan, että sanamuodot olivat tarkan harkinnan pohjana, kunhan toimitaan samoissa parametreissa. Komissio voi toki tukea sitä. Jos eroaisimme tästä, niin meillä tulisi kyllä selkeitä ongelmia. Kiitos. Señor Angel, señora Haber. Kiitos. Onko Hybnerillä tähän lisättävää? Ei. No, näin pääsemmekin tämän kohdan loppuun ja muistutan, että huomenna tästä toimitetaan äänestys huomisessa kokouksessa. Ja vielä ennen kuin päätämme, niin kerron teille, että iltapäivän kokouksessa käsittelemme ainoastaan yhtä asiaa alkaen kello 16.30, koska sitä ennen meillä on puheenjohtajakokous. Ja se iltapäivän kohta, joka tulee käsittelyyn, koskee tilinpäätösraportointia ja tilintarkastuksen liittyviä yksittäistoimia ja niiden tukemista unionin ohjelmassa vuosiksi 2014 ja 2020. Näin päätämme aamun kokouksen. Kiitoksia kaikille.